So, welcome everybody. No niin, tervetuloa kaikille ensinnäkin tämänpäiväiseen PANA-valiokunnan kokoukseen. Minä tulen toimimaan täällä puheenjohtajana. Olen Fabio De Masi, tutkintavaliokunnan varapuheenjohtaja, joka tutkii epäilyä rahanpesun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyen. Olen täällä Werner Langenin tuuraajana, varamiehenä. Tämänpäiväisen kokouksemme otsikko on rahan pesu ja verovilppi, vaikutukset unionin jäsenvaltioiden talouteen ja julkiseen talouteen. Samalla tarkastellaan, kuinka tehokkaasti jäsenvaltiot taistelevat ilmiötä vastaan. Hiljattain saimme joitakin tutkimuksia. Emme vielä ennättäneet niitä lukea alusta loppuun, mutta voin kertoa, että vaikutukset eivät ole myönteisiä. Tämä on ainakin työhypoteesi. Esimerkiksi on ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Se toimitettiin 18. huhtikuuta 2017 jäsenille sähköpostitse. Onko teillä mitään kommentteja Ei taida olla, joten voimme siirtyä toiseen osaan. Puheenjohtajan ilmoitukset. Ensinnäkin tervetuloa jäsenille ja yleisölle. Koko säätä myöskin internetin välityksellä suoratoistona. Tarkoituksena on esitellä tutkimustyötä, jota valiokunta on tilannut, jotakin tutkimuksia. Joillakin jäsenillä oli tänään erittäin pitkä äänestyssessio. En tiedä, miltä se teistä tuntui, mutta minun aivotoimintani ainakin meni ihan nolliin äänestyksen jälkeen takayhteydessä, joten nyt täytyy hieman vielä piristyä tässä. Samantyyppinen kokous kuin tänään, milloin toukokuun toinen päivä. Ja aiemmin on jo tietoa toimitettu. Tietoa löytyy valiokunnan verkkosivulta. Sanomattakin on selvää, että nämä tutkimukset ovat olennainen osa tutkintavaliokuntamme työtä ja sen tutkimuksia. Tänään esittelemme kolme tutkimusta, tai meillä esitellään kolme tutkimusta. Nyt katson sihteeristön suuntaan, sihteeristön nyökkää. Koko säätö kahteen paneeliin. Ensimmäinen paneeli tarkastelee sitä vaikutusta, joita rahanpesulla ja verovilpillä on EUn jäsenvaltioiden talouteen ja julkiseen talouteen. Toinen paneeli jossa mukana kaksi tar- tutkimusta, tarkastelee jäsenvaltioiden roolia, jäsenvaltion hallintojen roolia, kun taistellaan verovilppiä ja rahanpesua vastaan. Ennen kuin selitän tämänpäiväistä toimintatapaa ja esittelen ensimmäisen tutkimuksen laatijata, katsomme lyhyen filmin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 These studies will hopefully help to design sound evidence-based policies and improve the welfare of EU citizens. Very well. Uh, we can... Nyt uh, voimme nähdä, kuinka valiokuntamme on edistynyt työssään. Kun valiokunta aloitti työnsä, meillä oli teknisiä ongelmia. Nyt kaikki meni oikein juohevasti tämän videon kanssa. Sehän rullasi oikein hyvin. Se on sentään jotain jo. On erittäin epävarmoja tietojen osalta, jotka liittyvät verolainsäädännön vaikutuksiin, kun on kyse verovilpistä ja rahanpesusta, veronkierrosta. Nämä tutkimukset tulevat olemaan erittäin suureksi hyödyksi meille. Toisen paneelin yhteydessä me keskustelemme puolestaan juridisista seuraamuksista, joihin jäsenvaltiossa on ryhdytty oikeustoimista. Lyhyt kommentti. Me lähetimme kyselykaavakkeen kaikille jäsenvaltioille. Siinä kyseltiin toimista, joihin oli ryhdytty. Näiden ilmeiden estämiseksi emme ole saaneet Maltalta tai Unkarilta vastauksia kysymyksiin. Tämä on ikävää, koska Malta on tällä hetkellä Euroopan neuvoston puheenjohtaja. To respond to us while we have also not received yet replies from Denmark and Spain. Tanskalta ja Espanjalta ei ole saatu vielä vastausta, mutta kumpikin näistä maista ilmoitti, että ne vastaavat pian. Kukin tutkimuksen esittely kestää korkeintaan 25 minuuttia, tai kutakin tutkimusta varten varattu 25 minuuttia. Eli noin 7 minuuttia kullekin puhujalle. Sitten kunkin paneelin jälkeen keskustellaan valiokunnan jäsenten kanssa – Silloin voidaan esittää kysymyksiä ja vastauksia. Kukin slotti on viisi minuuttia, yksi minuutti kysymystä varten ja neljä minuuttia vastausta varten. Ja mikäli aikaa jää, jäsen voi esittää lisää kysymyksen, kunhan kokonaisaika ei ylitä viittä minuuttia. Muistakaa, että joka kerta, kun puhuja pistää mikrofonin päälle, kamera automaattisesti kuvaa puhujaa. Tämäkin kannattaa tietää. Nyt menemme ensimmäiseen tutkimuksen esittelyyn. Kyse on Panama-paperien paljastamien järjestelyjen vaikutuksista joidenkin jäsenvaltioiden talouteen ja julkiseen talouteen. Mike Peak on täällä puhumassa asia-aiheesta. Hän istuu tässä vasemmalla puolellani. David Buck puolestaan on tuossa keskellä ja Chuck Mulan, joka tulee strategia- ja arviointikeskuksesta. Jean-Jacques Gay poliittinen analyysti, analyytikko Euroopan parlamentissa. Politiikkayksiköstä D on myöskin tarkastanut tätä kysymystä. On tar- tarkoituksena tarkastella veroparatiisien vaikutusta Euroopan unionin talouteen. Tarkoitus on tarkastella tärkeää lainsäädäntöä Euroopassa ja maailmalla. Lainsäädäntöllä voidaan estää verovilppiä offshore-rakenteiden kautta ja tarkastaa myöskin nykyistä lainsäädäntöä, kuinka sen kautta voitaisiin paremmin taistella kielteisiä vaikutuksia vastaan, joita koituu veroparatiisista ja muista toimista. Tutkimus julkaistiin huhtikuussa. Kuka teistä puhuu ensimmäisenä? Olkaa hyvä. Mutta teidän täytyy painaa sitä nappulaa, että mikrofoni menee päälle. First of all, thank you, uh, very... Paljon kiitoksia todellakin siitä, että olette kutsuneet meidät tänne esittelemään tutkimuksemme, joka liittyy Panaman Papersien paljastamiin järjestelyihin ja niiden vaikutukseen jäsenmaiden talouteen. Me jaamme tämän esityksen kolmeen. Minä aloitan, kollegani David jatkaa ja, ja Mike sitten käyttää viimeisen osion. Ehkä voisin aloittaa tekemällä katsauksen tähän nimenomaiseen tutkimukseen. Aivan aluksi tarkoituksena oli tarkastella sitä, kuinka paljon varoja on joutunut tämän myötä pois jäsenmaiden talousarvioista Panaman papereiden paljastamien järjestelyiden vuoksi. Tämän jälkeen me tarkastelemme taloudellisia vaikutuksia, joita on koitunut siitä, että tätä rahaa ei ole voitu käyttää ohjelmiin ja toimiin, jotka olisivat voineet eh, hyödyttää työpaikkojen ja vaurauden syntymistä. Ja kolmas ala, jota tarkastelemme, on järjestelyiden eh, vaikutus eh, taloudelliseen rikollisuuteen ja siihen liittyviin ilmiöihin, jotka vaikuttavat talouteen. Haluaisin sanoa, että me keskitymme tutkimuksessamme mahdollisimman paljon järjestelyihin, joita yksilöt ovat käyttäneet, jotta olisivat voineet kiertää veroja sen sijaan, että olisimme keskittyneet yrityksiin, jotka näin toimivat. Tämä jako, jakolinja on hiukan epäselvä, sillä yksilöt käyttävät postilaatikofirmoja ja muuta välttääkseen verotusta, mutta tarkoituksena me oli tarkastella siis ähm, Panaman papereiden paljastaminen järjestelyiden vaikutus ja se, mitä tämä vaikutus lukuina edustaa. Kolmas osio, joka on tuossa viimeisenä, oli pyrkimys tarkastella olemassa olevia toimia ja myöskin sellaisia toimia, joita voitaisiin rakentaa jo olemassa olevan pohjalle niin, että meillä olisi tehokkaita tapoja taistella tämän kaltaisia järjestelyjä vastaan. Jos menemme tutkimusmetodeihin, kaiken kaikkiaan me omaksumme kaksi lähestymistapaa, joiden myötä pyrimme arvioimaan taloudellisia ja talousarviollisia vaikutuksia, joita näillä järjestelyillä on ollut. Ensimmäinen lähestymistapa oli empiirinen. Me järjestimme haastatteluja ja muunlaista tutkimusta eh, kuuden jäsenmaan otosryhmässä. Kypros, eh, Tsekin tasavalta, Tanska, Ranska, Espanja, Puola ja yhdistynyt kuningaskunta – olivat mukana ja meillä oli melkoisen laajia keskusteluja kansallisten viranomaisten kanssa. Meillä oli myöskin kirjallisia vastauksia monilta mm, tutkimusmaailman edustajilta, journalisteilta ja muilta, jotka ovat mukana näitä järjestelyjä paljastamassa. Toinen lähestymistapa pyrki siihen, että saisimme taloudellisista ja talousarvioillisista vaikutuksista arvion yhteisen metrisen järjestelmän kautta. Tässä auttoivat asiantuntijat. Me käytimme niin kutsuttua Orbissa tietokantaa. Pyrimme tarkastelemaan yksilöitä, jotka ovat yhteyksissä sellaisiin yrityksiin, joiden tiedetään toimivan veroparatiisissa. Ja sitten käytimme tätä tietoa myöskin niiden yritysten osalta, jotka eivät näin toimi, pyrimme tämän mallin kautta laajentamaan tietyllä tavalla keskustelua. Me esitämme nyt kertomuksen muodossa nämä tulokset ja olen tyytyväinen siihen, että nämä kaksi lähestymistapaa tuottivat keskenään johdonmukaisia tuloksia. Tutkimus, joka jakautuu viiteen pääosaan. Todennäköisesti olette ehtineet niitä tarkastellakin, joten nyt en niitä esittele sen tarkemmin, mutta nämä viisi osiota keskittyvät niihin aloihin, joita näitä järjestelyjä tapahtuu, esimerkiksi veroparatiiseihin ja muihin järjestelyihin. Aluksi me pyrimme arvioimaan sitä, kuinka laajalti näitä järjestelyjä on harjoitettu ja osiossa neljä me tuomme oman tutkimuksemme tulokset esiin pyrimme tarkastelemaan taloudellisia, talousarviollisia ja muita vaikutuksia, joita näillä järjestelyillä on ollut niille, joita Panaman paperit ovat tuoneet esiin, ja me pyrimme tässä osiossa keskittymään näihin vaikutuksiin, ja lopultakin osiossa viisi meillä on katsaus olemassa olevista toimista ja suosituksista niiden vahvistamiseksi. Nyt annan kollegalleni Davidille puheenvuoron. Hän esittelee seuraavat kuvat. Näissä tarkastelemme arvioita siitä, kuinka paljon varoja on jäsenmaiden talousarvioista näiden järjestelyjen vuoksi karannut. David, ole hyvä. Afternoon. Hyvää iltapäivää. Jotta voisimme arvioida sen, minkälaisia talousarviollisia vaikutuksia järjestelyllä on, meidän pitää arvioida nettovarovaje jäsenmaissa näiden järjestelyiden vuoksi. Kuten todettua, Panaman paperit ähm, tuovat ennen kaikkea yksilöllinen pikkuyritysten veronkiertoa esiin. Tässä näemme äh, verovajeen, sen mitä ei ole maksettu jäsenmaille tai jota on myöhemmin saatu perittyä jälkikäteen. Kuten tässä nähdään, kaiken kaikkiaan paremmin paperit ovat äh, yleistä veronkiertoa ja verovilppiä esiin kautta linjan. Me keskitymme ennen kaikkea yksilöihin, joten emme ottaneet monikansallisten yritysten tai suuryritysten veronkiertoa mukaan tähän verovajeen laskentaan. Me keskitymme kansalliseen tasoon siellä. Vaikutukset olivat vaihtelevia myöskin. Joka tapauksessa me havaitsimme, että järjestelyt, joita Panaman paperit tuovat esiin, suoraan vähensivät kansallisten toimijoiden käytössä olevia varoja. Mikrotaloudellinen arviomme toi esiin vuonna 2015 19 miljardin tulomenetyksen tässä otosryhmässä. Jos me teemme kokonaisarvion vaikutuksista, Panaman papereiden paljastavat järjestelyt ovat koko Euroopan unionin alueella aiheuttaneet mahdollisesti sadan miljardin euron taloudelliset menetykset. Tämä edustaa noin 10 prosenttia varjotaloudesta vuoden 2011 arvioiden mukaan ja noin yhtä biljoonaa Tämä on siis eh, yksilöiden, monikansallisten yritysten ja suuryritysten osuus veronkierrosta. Vaikutus Euroopan unionin talousarvioon on siis erittäin huomattava. Mike P. kollegani tulee nyt puhumaan enemmän näistä suurista taloudellisista vaikutuksista. Thank you, David. Kiitoksia, David. Eli kuten kuulimme, talousarvioiset vaikutukset eh, ovat eh, sellaisia, että tuloja, joita voitaisiin käyttää esimerkiksi julkispalveluihin, terveydenhuoltoon tai koulutukseen, vähenevät. Tämä vaikuttaa myöskin erilaisiin investointeihin, investointien laskuna esimerkiksi liikennealalla tai aluekehitysalalla. Työllisyyden osalta vaikutukset ovat vaikea arvioida kaiken kaikkiaan. Olemme arvioineet, että Euroopan unionin alueella tulomenetys on varovaisen arvion mukaan ollut 1,5 miljoonaa eh, työpaikkaa, joita oltaisiin voitu tukea näillä eh, julkisesta taloudesta menetetyillä varoilla. Luonnollisesti varathan eivät suoraan liity työpaikkojen syntymiseen, mutta kun ajattelemme sitä, että eh, yli 200 miljardia euroa jäsenmaat käyttävät erilaisiin työmarkkinapoliittisiin toimiin vuosittain, on aivan selvää, että Tämä verotulomenetys on aiheuttanut merkittäviä menetyksiä julkistaloudessa. Esimerkiksi näitä varoja oltaisiin voitu käyttää auttamaan työttömiä kansalaisia, erityisesti ottaen huomioon, että talouskriisin vuoksi työttömien määrä on kasvanut suhteettomasti verrattuna työmarkkinatoimiin. Kun tarkastelemme suurempaa vaikutusta, me tarkastelemme sitä, kuinka olemassa olevat vero mm, paratiisit uhkaavat tuottavuutta julkisella ja yksityisellä sektorilla. Nämä järjestöt vääristävät talouden kasvua. Tämä perustuu ajatukseen siitä, että vapaat markkinat toimivat, jos markkinoilla toimijat pystyvät toimimaan tasapuolisesti, mutta tutkimus osoittaa, että tämä toiminta on vääristynyt veroparatiisin vuoksi, erityisesti salailun vuoksi tämä vääristymä markkinoilla, joilla kaikilla toimijoilla olisi pitänyt olla tarvittavat tiedot päätöksiin on vääristynyt. Tämä liittyy veroparatiisiin liittyviin käyttäviin yrityksiin. Tämä aiheuttaa myöskin asymmetrisiä riskejä erityisesti tulevaisuutta ajatellen ja tämän seurauksena investointeja tarvitaan enemmän tai investoinnit saattavat olla matalampia. Mitä tulee investointien tuottavuuteen, se on ollut matalampaa ja tämä on saattanut johtaa matalampaan työllisyystasoon. kun äh, tiedot ovat tulleet julkiseksi, me olemme arvioineet niiden vaikutuksia noin 135 miljardia dollaria 397 yrityksessä äh, tuli esiin näiden ähm, paljastuksen vuoksi. Ja on mielenkiintoista havaita, että sellaisissa tapauksissa, joissa toiminta on aikaisemmin ollut salattua meidän takaisella alueella, se tultua julkiseksi toimet ovat vähentyneet. Tämä on vaikuttanut myöskin negatiivisesti talouden kehitykseen niissä maissa, joissa nämä yritykset toimivat. Jos me tarkastelemme tämän jälkeen veroparatiisien vaikutusta talouden järjestelmiin ja talousrikollisuuteen, huomaamme, että Panaman papereiden järjestelyt eivät vain koske veronkiertoa. Meillä on myöskin mukana rahanpesu ja korruptio, ähm, tapauksia, lahjonta, terrorismia, äh, ihmiskauppaa ja kyberrikollisuutta. Äh, siviili ja rikollinen veronkierto äh, sekä Euroopan unionissa että maailmanlaajuisesti oli tässä mukana. Ja talousrikollisuus oli erityisen vakava, kun tarkastelemme toimeenpanoamme. Me huomaamme, että esimerkiksi yritykset voivat rahoittaa veronkierron toimin lahjontaa ja varainsiirtomaksut voivat vaikuttaa korruptioon ja vaara joutua vastuuseen – pienenee, kun näissä merintakaisissa alueissa turvaudutaan veronkiertotoimiin. Panama-paperit saattavat nyt lannistaa yritysten vastaavia toimia lahjonnan alalla – Meillä oli Euroopan unionissa vuonna 2015 yli 2000 tapauksiin liittyvää käsittelyä ja saman aikaan Europol havaitsi, että meillä oli Europolin tilastoissa mukana järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä tapauksia yli 1700 näistä tapauksista liittyy rahanpesuun. Jos me vertaamme kokonaismäärää rahanpesutapauksessa, tämä viittaisi siihen, että vaikutus nykytilanteeseen on ollut hyvin marginaalinen tai ei havaittava. Mitä tulee muuhun talousrikollisuuteen, Europol on noin 500 nimeä yhdistynyt Itä-Euroopan järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tämä ymmärtääksemme Täytyy todeta, että meillä oli 36 000 rikollisryhmää toiminnassa 2013 vuonna Euroopan unionissa. Ja nämä toimet liittyvät myöskin ALV-veropetokseen. Tässä yhteydessä meidän täytyy ottaa huomioon, että arvioiden mukaan meillä on noin 100 miljardin euron ALV-veropetokset vuosittain. 116 tapausta liittyi islamilaiseen terrorismiin. Tämä on vastaan noin 15 prosenttia vuosittain Euroopan unionin alueella terrorismista epäiltyynä pidettyjen määrää kaiken kaikkiaan meidän täytyy suhtautua näihin lukuihin varovasti siksi, että me emme ole vielä Europol yhteystapauksia täysin tutkineet, eivätkä nämä tyhjät ole aivan selviä. Europolin tieto ei myöskään aina kata kaikkia tapauksia. So as a third um, purpose of our study, Kolmas tarkoitus tässä tutkimuksessamme oli se, että voisimme tehdä perusteltuja suosituksia. Monet nämä suositukset ovat sellaisia, että niitä on valiokunnalle jo aikaisemminkin tehty. Kuitenkin tarkoituksenamme on nyt tukea ja nopeuttaa ehdotettuja toimia. Ensimmäinen suositus, jonka teemme, on se, että meidän pitäisi tukea väärinkäytösten paljastajia ja taata suojelu heille veronkierron alalla. Me suosittamme jonkinlaista Euroopan unionin laajuista toimia eh, väärinkäytösten paljastajien osalta. Tähän liittyy oikeudellisesti kaksi hyötyä. Ensinnäkin tiedon saanti ja paremman tiedon saanti, joka seuraisi väärinkäytösten paljastajien suojelusta. Muuten tämä tieto saattaa jäädä salatuksi. Toinen hyöty on se, että väärinkäytösten paljastajien suojelu lannistaa yrityksiä turvautumasta tämänkaltaisiin veronkiertotoimiin, koska he tietävät, että paljastukset ovat mahdollisia, jos niiden esiintyjiä suojellaan. Euroopan unionilla on tällä hetkellä jäsenmaissaan eri tyyppisiä väärinkäytösten paljastajia koskevia lainsäädäntöjä. Toinen suosituksemme on se, että meidän pitäisi pitäytyä neutraalisuudessa, kun määrittelemme veroparateiseja. Tässä yhteydessä me haluaisimme tukea vahvempaa kansainvälistä yhteistyötä. Se on tärkeää, mutta yhteistyökriteeri ja se määrittely, eh, mitkä oikeudenkäyttöalueet on mukaan, on aiheuttanut kritiikkiä syrjinnästä ja meidän tulee olla varovaisia, kun teemme harmaita tai mustia listoja toimijoista. Meidän pitää korostaa neutraalisuutta siinä, että Euroopan unioni julkaisisi harmaan listan toimijoista, jossa olisi jäsenmaita tai kolmansia maita, kun tällainen lista on nyt tällä hetkellä luonnostelussa. Kolmanneksi meidän täytyisi luoda rekisteri todellisista omistajista ja edunsaajista. Tämänkaltaisia rekisterejä on eräällä olemassa Euroopan unionin pitäisi luoda hyvien käytänteiden ohjekirja alalle hyödynsaajien rekisteri vaatii tiedon jakoa omistajien tai enemmistö omistajien osalta. Tällä alalla on kuitenkin ollut ristiriitoja yksityisyyskysymyksiin liittyen. Mitä tulee yhteisiin raportointistandardeihin, olisi mielestämme hyödyksi arvioida – sitä, kuinka nimenomaisesti näissä veronkierrotapauksissa voitaisiin oikeuden toteutuminen taata. Kolmannekseen se tutkimus on metodologia, jota voitaisiin käyttää luotettavan tiedon saamiseksi veron kiertoon ja verovirpiin liittyen. Tämä kysymys tuli esiin Tutkimuksessa mukaan kävi ilmi, että on vaikea saada luotettavaa kattavaa tietoa. Euroopan komissio on tunnustanut tämän ongelman 2015 ja se on auttanut yhteistyön Eurostatin ja jäsenmaiden kanssa, jotta voitaisiin parantaa tiedon keruuta. Tutkimus viittaa siihen, että näitä ponnistuksia tulee jatkaa ja tiedon keruu on tärkeää yritysten veron kierron ja vilpin osalta toisaalta siihen tulee keskittyä. Ja toisaalta myöskin yksilöiden harjoittaman veronkierron osalta, jossa tietomme ovat hajanaiset tällä hetkellä. Euroopan unionin pitäisi tarttua mahdollisuuksiin Euroopan unionin eh, rahanpesun selvittelykeskus. Tämä on yksi mahdollisuus. Ja nyt annan vielä kollegalle puheenvuoron tulevia suosituksia koskien. Meillä on varmaan vain muutama minuutti. En nyt mene yksityiskohtiin. Meillä on lisää avoimuus ja rahan pesun vastaisiin suosituksiin liittyen edutuksia. Äh, viimeisempänä, mutta ei vähempänä, meillä on hyviä verohallinto käytäntöjä koskevat suositukset. Haluaisin vain yksityisen nopean yhteenvedon Uskoakseni meille on vaikeaa ja meille on ollut vaikeaa arvioida määrällisesti näitä toimia, joihin viitattiin Panaman paperin esiin tuomien järjestelmien vaikutuksia Euroopan unionin jäsenmaiden talouteen. Tämä oli hyvin vaikea tehtävä, ottaen huomioon, että se tieto, jota meillä oli saatavillamme, oli hyvin pirstaloitunutta, eikä se anna hyvää tai selkeää kuvaa tilanteesta. Kuitenkin me olemme melkoisen luottavaisia siinä, että nämä luvut, joita nyt tarjoamme, antavat hyvän käsityksen siitä laajuudesta, jolla taloudellista vaikutusta on näistä järjestelyistä seurannut ja on uskoakseni aivan selvää näiden lukujen perusteella, että kyseessä on merkittävä vaikutus, melkoisen suuri vaikutus. Olemme sitä mieltä, että tulee todennäköisesti vaatimaan hyvin paljon aikaa että pääsemme aivan näiden järjestelyiden tutkimuksessa loppuun asti, niiden, joita Panaman paperit tuovat esiin. Olemme nyt vasta raapaiset pintaa. Tämä koko, koko kuva on hankalampi selvitellä, mutta on jo toimia, joihin voitaisiin ryhtyä nyt, jotta voisimme tämän kaltaiset järjestelyt lopettaa. Paljon kiitoksia ja mielellämme vastaamme kaikkiin kysymyksiin, joita teillä on. Kiitos. Thank you very much indeed and congratulations. Kiitoksia paljon ja onnittelut siitä, että onnistuitte pitäytymään täsmälleen annettuun aikatauluun. On oikeudenmukaista sanoa, että hyvin paljon epävarmuutta, kun käsitellään tämän tyyppisiä tietoja. Panamaan paperita paljastivat vain osan offshore-toiminnasta. Ja Fonsekakin totesi, että pitäisi, että tällä on suuria vaikutuksia investointeihin, työpaikkoihin ja talouteen muutenkin. Europolin tietokannan mukaan on erilaisia kategorioita, joiden osalta islamilainen terrorismi on myöskin merkittävässä osassa. Täytyy muistaa nämä seikat, kun tarkastellaan jäsenvaltioiden toimia, kuten pankkitilin jäädyttämistä ja niin poispäin. Kyse on huolestuttavista asioista. Te annatte jotakin suosituksia, niin kuin parlamenttikin on peräänkuuluttanut, että haluatte, että väärinkäytösten paljastajia suojellaan. Komissio ei ole vielä kuitenkaan tässä suhteessa ryhtynyt toimiin. Ei enempää. Minun suustani nyt annan puheenvuoron kummallekin esittelijälle ja tämän jälkeen muille jäsenille. Ensimmäisenä puhuu edustaja Jeppe Kofud SND-ryhmästä. Teillä on viisi minuuttia puheaikaa. Ja sen jälkeen Peter Jacek puhuu Alderyhmän nimissä toisena esittelijänä. Ole hyvä, Jeppe. Also, thank you so much. Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia myös kaikille tutkijoille. Erittäin hyvät tulokset ja olen kovin ilahtunut myös näistä loppukommenteista, joita esititte. Eli että kyseessä ovat todella laadukkaat arviot, joita meillä on edessämme ensinnäkin 90 miljardia tästä oto, otannasta, joka on tehty, ja jos siihen lisätään tämä loppusulma ja tulot, ja toiseksi sillä olisi voitu tukea noin 1,5 miljoonaa työpaikkaa. Se on myöskin merkittävä määrä. Eli tämä teidän määritelmänne ja keskustelu näistä offshore-paikoista ja veroparatiiseista ja suosituksista, ne, jotka keskittyvät tähän, sanoitte kohdassa kaksi tai kolme, että tavoitteena on viedä eteenpäin veroparatiisin määritelmän poliittista neutraaliutta. Mehän kaikki tiedämme, että veroparatiisissa välimiehet operoivat tällaisessa epämääräisessä yritysverkostossa. Ja haluaisin, että korostaisitte sitä, mitkä avainindikaattorit teidän tutkimustenne mukaisesti ovat niitä, joita tulisi käyttää, kun määritellään veroparatiisia. Voisitteko sanoa tästä jotain? Tiedän, että se on hankalaa, mutta kuitenkin tärkeä keskustelu. Toiseksi tähän liittyen, jos voisitte myös ottaa esille sen, mikä on tällainen optimaalinen veroparatiisikriteeri. Ja toinen, se millä tavalla teitte nämä arvionne. Ja nämä kahdeksan jäsenvaltiota, jotka ovat kyseessä. Voisitteko hieman kertoa siitä, että oletteko jollain tavalla saaneet huomata näitä heikkouksia näistä kahdeksasta valitsemasta jäsenvaltiosta, jotka olisivat saattaneet vaikuttaa veroparatiisin ja offshore-yritysten vaikutuksiin. Nämä kahdeksan valtiot ovat toisistaan kovasti poikkeavia, mutta voisitteko jotain todeta niiden ominaisuuksista ja onko niiden ominaisuuksilla vaikutusta tähän itse tutkimukseen? Kiitoksia, erittäin mielenkiintoinen tutkimus. Kiitos. Um, to address your first point over the uh, definition of a tax haven. Um, so we... Ensinnäkin veroparatiisin määritelmä. Teemme eron veroparatiisin ja offshore-rahoituskeskuksen välillä. Ensinnäkin veroparatiisin määritelmä, mitä me käytämme. Tausta on 1998 annettu OECD-määritelmä. Siinä on kolme ominaispiirrettä, joilla määritellään veroparatiisi. Ensinnäkin, onko siellä nollavero tai hyvin matala vero, kun on kyse tuloverosta, verosten käytössä, kun on kyse tuloverosta ja, ja muista veroista. Harjoittaako ver- tämä toimija verotietojen vaihtoa hallitusten ja muiden kanssa? Onko kyse avoimuuden puutteesta niin, että alkuperämaat eivät pysty jäljittämään näitä rahavirtoja tai ryhtyä niiden suhteen syytetoimiin? Osho rahoituskeskus puolestaan on sellainen, joka on määritelty IMFn määritelmän mukaisesti. Niillä on rahoituspalveluita, joiden arvo on suhteettoman suuri verrattuna investoituun pääomaan. Mitä tulee optimikriteereihin? Kysymykseen toiseen osaan. Kollega voi kertoa tästä enemmän, mutta Olemme todenneet, että on paljon helpompaa mitata offshore-rahoituskeskusten toimintaa, koska se on epäsuhteessa kansalliseen talouteen. Veroparateisien arviointi on vaikeampaa, koska tässä tapauksessa on vaikea määritellä, missä, pitkin, missä määrin matara verotus on laajaa kilpailu ja kilpailu verokannoilla ja, ja myöskin kynnysarvojen asettaminen sen osalta, mikä on äh, veroparteisiva testeinä. Uh, the extent to which the uh, sample of seven countries may have uh, influenced the fund. Niin, nämä äh, tutkimuksen tulokset ja heikkoudet ja vahvuudet, jotka löytyvät, tuovat tässä esille. Otos käsittääkseni oli aika hyvä poikkileikkaus jäsenvaltioista, kun tarkastellaan niitä ominaisuuksia, joita 28 jäsenvaltion EU:ssa on. Ja tästä syystä tällainen otanta valittiinkin johtokunnan toimesta. Eli olemme suht tyytyväisiä tämän otoksen edustavuuteen. Kuitenkin meillä on eri määrä tietoja ja informaatiota näistä maista. Jotkut tarjosivat hyvin laadukasta tietoa ja tarjosivat paljon sitä, kun taas toisista saatiin vähemmän. Ja näin meidän arviomme budjettivaikutuksesta, vaikka se pohjautui tähän seitsemän maan tietoon otannasta, niin saattaa voitu enemmän näihin suuriin kuin pieniin. Tietysti pyrimme sitten skaalaamaan näitä numeroita ylöspäin, kun verrataan lopputulosta 27 jäsenvaltion tilanteeseen. En tiedä, olisiko kollegoilla jotain lisättävää tässä suhteessa näiden vahvuuksien ja heikkouksien suhteen. Just It, it's rather uh, difficult. We looked at the Tämä on melkoisen vaikea kysymys. Me tarkoittaa sitä kahdeksaa otansa mukana ollut jäsenvaltiota. Tietystikin olosuhteet vaihtelevat. Joillakin jäsenvaltion heikkouksia, joitakin uh, vahvuuksia. Tämä vaikuttaa arviointeihin. Kansalliset skenaariot ovat hyvin erilaiset. Antaakseni tästä esimerkin. Paikalliset journalistit Espanjassa esimerkiksi pystyvät osoittamaan, että veroarmahdukset, joita hallitus oli tehnyt, johti siihen, että ihmiset maksoivat rahaa takaisin, jotka, rahaa eri, jotka hallitus oli jo onnistunut jäljittämään. Ja sitten kun Panaman paperit olivat jo julkisiksi, tästä to- toiminnasta tuli ilmeisempää. Se tuli paremmin tietoisuuteen. Tämä on yksi esimerkki siitä, kuinka voidaan toimia. Move. Kiitoksia paljon. Nyt siirrymme toiseen yhteisesittelijään, mutta Peter on vielä varjoesittelijän kokouksessa. Hänen puolestaan puhuu Louis Michel Alderyhmästä joka edustaa yhteisesittelijää valiokunnassa. Sekin haluaisin kysyä, milloin saadaan ranskankielinen versio tästä tutkimuksesta? Minä voin kyllä tutustua englanniksikin, mutta parempi olisi, mikä sain sitten ranskaksi. Tämä on periaatteinen kysymys. Yhä useammin täällä joudutaan tekemään töitä englannin kielellä. Vaikkakin se maa, jossa kaiken eniten tuota kieltä puhutaan, pian ei ole enää EU-jäsenvaltio. Joten pitäisi ottaa huomioon kyllä ranskankielistenkin oikeudet. No ei tämä niin vakavalle, tämä on ihan logistiikinen kysymys. Minulla olisi ensimmäinen kysymys, joka on täsmentävä kysymys. Kuuntelin mielenkiinnolla niitä johtopäätöksiä, joita tutkimuksista teitte. Tämä tulee olemaan meille hyödyksi tämä tutkimus, mutta jotta tutkimus olisi uskottava ja siitä olisi meille hyötyä, täytyisi tietää, miltä pohjalta tietoja on kerätty ja jotta voimme tästä keskustella. Panama-paperit, niiden osalta tiedetään, että on olemassa laittomasta toiminnasta, mutta suurelta osin on kyse laillisesta toiminnasta, mutta epämoraisesta toiminnasta, mutta ei laittomasta toiminnasta. Nämä summat ja, ilmiöt, joita te tutkitte tutkimuksen yhteydessä, ovatko ne kaikki laittomia selkeästi laittomia toimia, vai oletteko ottaneet huomioon kaikki nämä ilmiötä ja summata kokonaisvaltaisella tavalla? Meidän tietysti voida tehdä ero sen välille, mikä on laillista ja mikä on laitonta. Ei tämä ole mikään, miten nyt sanoisin, kaksimielinen kysymys. Tämä on puhtaasti tekninen kysymys. Suosituksia, jotka tulemme tekemään, niiden täytyy tietystikin kunnioittaa lain kirjainta. Ja mikäli tässä törmätään juridiseen ongelmaan, niin minun mielestäni tämä rajaveroveto on ensimmäinen tärkeä asia, täytyy selventää, jotta voimme arvioida empiirisiä tietoja ja näitä summia, jotka te mainitsitte. Olemme tietää, mitä tämä tutkimus tehtiin. Sitten toinen kysymys, jonka haluaisin teille esittää, liittyy veroharmonisointiin Euroopassa. Siihen, että olisi sama yhteisöveropohja esimerkiksi. Se vaikuttaa mahdolliselta, koska mehän tiedämme, että monikansalliset yritykset, kun esimerkiksi toiminnat, toimivat, niin näiden osalta ovat skandaalit kertoneet skandaalien päälle LuxLeaksin yhteydessäkin. Ja on tarpeen nyt päästä eroon jäsenvaltion yksimielisyyttä näissä kysymyksissä kuinka voitaisiin paremmin ottaa käyttöön sanktioita, kuinka voitaisiin kohdentuneella tavalla tehdä arviointia ja valvontaa ja sitten eh, mitä verovilppiin tulee ja veroparatiiseihin ja kuinka voitaisiin jäsenvaltioita painostaa näiden suhteen. Jäsenvaltioissa tar- jotta ne pystyvät toimimaan näiden suhteen. suhteen. Vasta- kysymyksiä esitetty, mutta vastauksia ei ole vieläkään saatu. Ei nyt meidän syytä tässä ketään mutta haluaisin vain tietää, ket, mitä eroja olette nähneet määritelmässä, kun on kyse verovilpistä, veropetoksista, taikka sitten veron välttämistä veron kierrossa. Onko eroja näissä määritelmissä? Minä en näe suurtakaan eroja näissä määritelmissä, mutta valitettavasti näitä eroja on. Ja juuri nämä nyanssit ovat merkittäviä. Tämä on tärkeää selventää. Ja vielä kysymys se arvio, jonka te teette, ja minu, joka minua suuresti kiinnostaa, en tiedä vastaako tämän todellisuutta, mutta voin kyllä ymmärtää, että on vaikea arvioida, mutta tämä arvio, joka liittyy verotulomenetyksiin, koskeeko tämä koko Eurooppaa? Tietystikin olette keskittyneet tiettyihin maihin, se on ihan ymmärrettävää, mutta kun tilastotieteilijät tekevät työtään, onko otettu huomioon koko Eurooppa? Tämä minun mielestäni on myöskin erittäin tärkeä, ilmeisen tärkeä kysymys. Minulla on jotakin tiettyjä epäilyksiä sen suhteen. Haluaisin tietää, miten te laskitte tämän. Entä sitten menetyt työpaikat? Te puhutte kolmesta ja puolesta miljoonasta tai puolesta toista miljoonasta. En tiedä teknisesti, miten päädytte tähän, mutta mikäli 50 000 työpaikkaa ja sitten nämä miljardit, miljardit, jotka te mainitsit, suuret miljardiluvut, ja on, olisi ollut kyse 100 tuhannesta ja pysyvästä työpaikasta. No, no tietystikin, mikä julkisesta hallinnosta kyse, niin kyllä, mutta kaikki se raha, mitä investoida, että voitaisiin työpaikkoja, niin, sit, niin tässä törmätään myöskin poliittiseen puoleen. Ja, ja uskottavuudesta, kun on kyse, niin minun mielestäni pitäisi teknisesti selvittää, kuinka te olette laskeneet näiden menetettyjen työpaikkojen määrän. Euh, Michel, je veux seulement dire que le français... Kiitoksia. Sanoisin, että ranska on erittäin tärkeä kieli ja upea kieli. On täysin legitiimiä myöskin puhua täällä ranskaa. Tämä tutkimuksen johtopäätökset tai tällainen lyhennelmä on saatu myöskin ranskan kielellä, mutta varsinainen tutkimus vain englanniksi. I'll ask my colleagues to, uh, Haluaisin pyytää, että kollegat auttavat minua käsittelemään tätä seikkaa täsmällisemmin. Ja minä palaan itse näihin kahteen viimeiseen kysymykseen. Pyytäisin, että Talvin David kenties vastaa ensimmäiseen ja Mike tähän toiseen kysymykseen. So on the issue of the legal distinction um, between tax evasion and tax avoidance, um... Mikä ero on verovilpillä ja verojen välttelyllä tai veronkierrolla ja budjettivaikutusten laskennassa käytimme Panama-järjestelyiden vaikutusta verojen, veromenetyksiin. Ja veron kiertohan on, tai verovilppi verovilppien laitonta ja kierton laillista, mutta budjetin suhteen, kun tarkastelimme menetyksiä, emme voineet tehdä eroa näiden välillä. Esimerkiksi yhdessä jäsenvaltiossa tarkastin kansallista kehystä mukaan luettuna näiden järjestelmien laillinen käyttö. Ja sitten seuraavassa ku, kuuta kuukautta myöhemmin annettiin uutta lainsäädäntöä, joista joistakin tulikin sitten laittomia. Joten tämä vaikeutti meidän tehtävämme, kun pyrimme arvioimaan Panaman tyyppisten järjestelyiden vaikutus jäsenvaltioiden talouteen. Otimme nämä kaikki samaan, saman otsikon alle. Just on the question of the, uh... Mitä näihin kysymyksiin tulee? Mitä työpaikkojen luomiseen tulee? Olette aivan oikeassa. Nyt pitäisi painottaa työmarkkinapoliittisia interventioita, joihin voitaisiin ryhtyä. Olemme nähneet suoran yksi yhteen arvioinnin ja erittäin varovaisia arvioita olemme esittäneet tämän pohjalta – Toden totta, mitä mä näin, näimme näistä tiedoista, katson nyt, että löytäisinkö täältä ehkä oikean sivun. Esimerkiksi, mikäli me tarkastelemme EUn talouskasvua 2005-2008 vuosina, työttömien määrä laski miltei 20 prosenttia ja menot toimiin vähenivät tuona samana kautena. Mutta sitten kun talouskriisi iski, havaitsimme, että työttömien määrä kasvoi. Ja tuloksena oli se, että myöskin hallituksen työmarkkinatoimien aiheuttamat kustannukset kasvoivat. Muutos vuonna 2010 tapahtui. Silloin työttömien määrä edelleenkin kasvoi ja 2011 työmarkkinatoimien kustannukset laskivat verrattuna vuoteen 2010, mutta kuitenkin työttömien määrä vakiintui, pysyi samana. Joten viimeiset verotulet olisivat voineet auttaa, menetetyt verotulot olisivat auttaa hallituksia ryhtymään aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan. Ja tällä tavalla olisi voitu tukea esimerkiksi 140 000 EUn kansalaista, jotka menettivät työpaikkansa 2010-2011 vuosina. Kenties tämä on luku, joka antaa mielikuvan vaikutusten laajuudesta. Muutama täsmennys vielä. Kustannukset per työpaikka. Tarkastelemme keskimääräistä kustannusta per työpaikka eri jäsenvaltioissa. Joissakin jäsenvaltioissa kustannukset per työpaikka ovat suuremmat, joissakin matalammat kuin mitä me käytimme lukuna arvion pohjana. Katsomme, että tämä olisi kohtuullinen luku, joka vastaa kaikkia 28 jäsenvaltiota. Kysymys, joka liittyy puolestaan siihen, että keskitymme kahdeksaan maihin. Onko kaikista 88 maasta tietoja saatavilla? Me oikeastaan vain hipaisimme joitakin maita ohi mennen. me oli käydä läpi niitä tietoja, joita oli julkistettu jo. Pyydän anteeksi. Olemme hieman ylittäneet jo aikataulun salimana aikamäärän. Pyydän teistä, tämä oli minun vikani, koska minulla ei ollut kunnollista välinettä kädessäni, jotta olisin voinut kopauttaa nuijalla. Nyt minulla on nuija, joten saamme varmaan aikataulusta kiinni seuraava. Puhelistallamme on kansanpuolueen puhuja, edustaja Fanden Kendelare. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. No, täällä nuja jo heiluu, niin yritän puhua nopeasti. Haluan kiittää näitä tutkijoita tästä erittäin huolellisesta tutkimusta, joka on tehty, joka tekee hyvin konkreettisesti, konkreettiseksi sen, mitkä tällaiset mekanismit ovat, millä tavalla ne toimivat ja miten ne vaikuttavat jäsenvaltioiden talouteen ja budjettiin. Toivon myös, että nämä tulokset, joita olette saaneet aikaiseksi ovat sellaisia, että niitä voidaan markkinoida eteenpäin niin, että jäsenvaltiot voivat niitä hyödyntää. Sillä on tärkeää ryhtyä oikeisiin toimenpiteisiin eikä päästä tätä tilaisuutta sivusuun. Kaksi kysymystä, josta ensimmäinen on seuraava. Kun tässä tutkimuksessa suhtaudutaan myönteisesti näihin yhteisiin raportointistandardeihin, joissa otetaan huomioon suurin osa olemassa olevista veroparatiiseista. Kuitenkaan tämä ei suoraan liity näihin muodollisiin velvollisuuksiin, joita veroparatiiseja on, vaan nimenomaan näiden täytäntöönpanon. panopaperit ovat tästä erittäin nolo esimerkki. Millä tavalla EU voi parhaalla mahdollisella tavalla huolehtia siitä, että nämä yhteiset raportointistandardit ja muut rahanpesuvastaiset säännökset – täytäntöön pannaan tehokkaasti. Ja toiseksi viittaatte myös tähän tekopyhään lähestymistapaan sen suhteen, millä tavalla veroparatiiseja velvoitetaan ilmoittamaan olemassa olemassa ja millä tavalla ne suojautuvat veroilta suhteessa veroviranomaisiin. Tämä suuri musta aukko joka on olemassa, sitä Venäjä voisi nimittää, millä tavalla EU voi painostaa sen poistamisesta. Pitäisikö meillä olla oma rahapesun vastainen työryhmä, joka sen hoitaisi ja ottaa mukaan siihen yritykset, jotka eivät halua antaa minkäännäköistä tietoa avoimesti itsestään. Ja niin, että tämä voisi olla myöskin ratkaisu meidän puoleltamme. We have uh, three minutes for the answer. Kolme minuuttia vastausta varmaan. Um, to address whether that e- EU measure, uh, what form it should take. Um... Kun tässä nyt sitten, jos ymmärsin oikein mitä sanoitte, niin meillä pitäisi olla kunnallinen EUn äh, rahanpesuvastainen toimintaryhmä. Ja että voitaisiin parantaa tietojenvaihtoa ja tiedon laatua näiden rahanpesun selvittelykeskusten välillä. Sillä olisi myönteinen vaikutus tietysti sisämarkkinoihin. Ja tähän tietysti törmäsimme työssämme. Tietojako tapahtui kyllä, mutta tieto itse ei ollut standardoitua, joten sitä oli hankala vertailla. That's excellent. Uh, uh Erinomassa. Seuraavaksi kollega Koferaatti. Olkaa hyvä. Grazie Presidente, volevo ringraziare. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myöskin meidän vieraitamme panoksesta, joita he ovat antaneet meidän työllemme. Ja ennen kaikkea minua nyt lohduttaa se tosiasia, että myöskin he tutkimuksessa, jonka ovat tehneet, ovat tunnistaneet suuruuden, tämän laajuuden, siitä kuinka paljon resursseja jäsenmältä onkaan viety veron kierron vuoksi. Arviointi näihin vaikutuksiin tietysti, mitä tulee työllisyyteen, tämähän on yleisesti asia, josta voidaan keskustella ja sitä voidaan eri tavoin arvioida, mutta niin paljon resursseja on hävinnyt, että kriisin aikana, kun tämä pitkä kriisi on monta vuotta Euroopassa, jatkunut, nämä varat olisivat positiivisesti voineet vaikuttaa jäsenmaissa. Ja kuten tiedätte, meillä on tämä ehdotus komissiolta siitä, että tehtäisiin lista niistä maissa, joita voidaan pitää veroparatiisina, ja että se rajattaisiin kolmansiin maihin. Sen sijaan olisin teidän ehdotuksenne kanssa – samaa mieltä siinä, että luonnollisesti otettaisiin tällaisen listalla myöskin eurooppalaisia maita mukaan. Sekin olisi meille tärkeää. Haluaisin tietää, tiedättekö, onko teillä selkeä ajatusta siitä, mikä voisi olla, tai mitkä voisivat olla jotkin sellaiset eurooppalaiset maat, jotka saattaisivat nykytietojen perusteella olla tällaisella listalla mukana? Ja tähän ensimmäiseen kysymykseen liittyen haluaisin kuulla teidän mielipiteenne, joka liittyy sanktioihin, sillä sanktioista puhutaan vähän. Jos on sellainen maa, joka on luonteeltaan teidän määritelmänne mukaisesti veroparatiisin kaltainen, kuinka sitä voitaisiin rangaista? Mitkä ovat ne välineet teidän mielestänne, jotka ovat kaikkein tehokkaimpia, jotta me voisimme rangaista näitä? Sillä jos sanotaan, että on vain tällainen syypää, mutta koskaan ei sanota, mitä sitä voidaan, voisi seurata. No tämä on ehkä kulttuurinen ajattelu, mutta tästä ei ole taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti mitään hyötyä. Eli haluaisin tietää, mikä teidän kantanne on sanktioihin liittyen. niin tämä on tärkeä kysymys. Ovviamente, grazie per la risposta. Luonnollisesti paljon kiitoksia vastauksesta. Half minutes for response. Kaksi ja puoli minuuttia aikaa vastausta varten. Siis eh, ennen kaikkea Euroopan unionin mustaan listaan liittyen ensiksi meidän ehdotuksemme on sellainen, että arvioinnin myötä Euroopan unionin jäsenmaita tulisi tähän mukaan, mutta se, missä muodossa tämä julkaistaisiin, voisi vaihdella. Me emme usko, että tämä olisi vain jonkinlainen lista mustista ja valkoisista. Meillä pitäisi olla tietynlaisia harmaan asteita, joista voidaan siinä todeta se, että mitkä maat tekevät yhteistyötä ja pyrkivät tähän ongelmaan puuttumaan, mutta ovat kuitenkin käytännössä kuten veroparatiiseja. Ja, ja rajatuissa tapauksissa kolmannet maat, jotka äm, eivät ä, äh, näitä äh, Task Forcein suosituksia seuraa, voisivat joutua mustalle listalle, mutta meillä täytyy olla ähm, yhteistyöhön kannustavia tekijöitä ja mahdollisuus tunnustaa myöskin se, että arvokasta työtä on tehty. Esimerkiksi Panaman papereissa yksi esimerkki, yhdistynyt kuningaskunta mainittiin veroparatiisina Panaman papereissa. Ja mikrotaloudellinen analyysi osoitti, että äh, siellä valtiolle on koitunut huomattavia tappioita tästä, mutta toisaalta he ovat ryhtyneet äh, näitä todellisia omistajia hyödynsaajia rekisteröimään. Eli tämä oli ensimmäinen vastaus. Toinen kysymys liittyen sanktioihin. Jälleen kerran me korostaisimme sitä, että meidän ehdottomamme tapa olisi yhteistyöhön kannustaminen. Tätä voitaisiin tehdä esimerkiksi harmaan listan kautta. OECD on tehokkaasti näin tehnyt vuodesta 2009 asti ja vuonna 2000 se ensimmäisen veroparatiisilistan julkaisi. Ja siellä oikeudenkäyttöalueita voittiin tiettyjen kansainvälisten yhteis yhteisesti sovittujen kriteerien mukaan poistaa listalta. Jälleen kerran siis tässä pyrittiin varmistamaan se, että tiedot olivat äh, vahvistettuja Euroopan unioni voisi hyvin tehdä näin. Kiitoksia. Seuraava pohja on kollega Bernd Rykke ESA-ryhmästä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Niin kuin tavanmaista on, täällä parlamentissa ollaan hyvin kohtelajaita ja diplomaattisia, mutta haluaisin nyt poiketa käytännöstä. Suoraan sanottuna olen hyvin pettynyt siihen, mitä meille tänään esitettiin. Mikään siitä, mitä te sanoitte täällä tänään, ei millään tavalla lisännyt meidän tietoamme. Siinä ei ole mitään uutta. Luvut, joita te esittelitte, ovat samaa suuruusluokkaa kuin mitä lehdistöstä on voitu jo lukea. Emme oppineet yhtään mitään siitä, kuinka nämä luvut on saatu kokoon, miten ne on laskettu. Emme saa sitä, sitä tietoa tietopohja on tietystikin hyvin vaikeaa. Arvioiden tekeminen on vaikeaa, kun puhutaan taloudesta. Ja spekulointi sillä, mitä näillä miljardeilla euroilla olisi voitu tehdä, mihin muuhun olisi voitu käyttää, ovat aivan turhia. Kaikki tietävät, että rahat aina voi käyttää eri tavalla makrotalous puolella, kun asia tarkastelee. Tämä on suorastaan harrastelijamaista tämä, mitä te esitätte ja kohteliaasti diplomaattisesti. Tässä tulee mieleen monia asioita, jotka aiemminkin jo tiesimme. Me kaikki tiedämme nämä asiat. Tässä ei ole yhtään mitään syvempää näkemystä tai tuloksia, syvempiä, syvällisempiä tutkimuksia. Ja teidän menetelmänne, niin ylipäänsä kun sanotte, joku vaatii, että tämä pitää kääntää muillekin kielille tämä tutkimus, niin suoraan sanottuna ei tästä mitään hyötyä ollut. Ei minä en aikaan saanut yhtään mitään uutta tietoa, eikä minulla ole yhtään mitään kysyttävääkään sen vuoksi. I suspect, however, it would... Epäilen kuitenkin, että oikeudenmukaista olisi, mikäli annamme tutkijoiden tapauksessa vastata, koska kaikilla on oikeus mielipiteisensä tietystikin tutkimusten laadun suhteen. Tästä keskustelua tarjotaan ja kritiikki on tervetullutta, mutta joka tapauksessa annan teille puheenvuoron, mikäli vain niin haluatte. Um, Olen pahoillani, mikäli sitä tuntuu, että tutkimus ei ollut sellainen, mitä te odotitte, mutta meillä annettiin tietyt parametrit. Meidän käskettiin tutkia taloudellisia ja budjettivaikutuksia, joita Panama-paperista on ollut ja alussa totesin, että kyse on tiedoista, jotka eivät ole täydellisiä. Siitä huolimatta olemme antaneet jonkinlaisen arvion niistä budjettivaikutuksista, joita näistä Panama-paperin tapaisista järjestelyistä on ollut. Tätä mieltä pyydettiin. Tämä on tehtävän asettelu. Tarkastelemme hyvin laajalti olemassa olevaa tutkimusta ja olemassa olevaa tietoa. Emmekä löydetä kovinkaan paljon tietoa, mutta ainakin kun tarkastimme näitä maita, Näiden osalta ainakin saimme jotakin tietoja, joita ole vielä julkisia. Arvioin esimerkiksi budjettivaikutuksista merimaiden osalta. Mitä tarvisiin vaikutuksiin tulee, joka oli toinen osa tehtävän asetteluamme, jonkinlainen indikaattori laimista vaikutuksista voidaan saada, kun tarkastellaan työpaikkoja. Tutkimukseen tehtävän asetteluun ei kuulunut tällaista kaiken kattavaa tutkimusta, joka olisi koskaan koko EU ja kaikkia patollisia mahdollisia vaikutuksia Panaman paarista on ollut. Pystymme tarkastamaan vain hyvin kapeasti kaikkein tärkeimpiä vaikutuksia, eli työllisyysvaikutusta esimerkiksi. Ja sitten ohi menen viittasimme muihinkin vaikutuksiin. En ole tietoinen siitä, että aiemmin olisi tehty mitään arviota esimerkiksi työllisyysvaikutuksista tai muista seuraamuksista, joita tämän tyyppisistä järjestelyistä on ollut, kuten panama paperit. Joten Uskon, että meidän kannatamme katsottuna ainakin me teimme sen, mitä meiltä pyydettiin, kun teimme tarvitaan. Teimme niin kuin meiltä pyydettiin. Ja mitä meidän suosituksiimme tulee? Pyrstämme työmme sille, mitä monessa suhteessa on jo toteutettu. Pitkään pohdimme, pitäisikö tehdä jotakin muutakin, mutta emme keksinyt mitään muuta. Sanoimme, että me pyrimme tarkastelemaan olemassa olevia toimia ja lähestymistapoja. Mikäli meiltä olisi pyritäkin uutta ajattelua, niin olisimme voineet hoitaa tehdä toisella tavalla. Herra Lykkön yleensä erittäin kohtelias kollega ja hän varmaan samaa mieltä siitä, että ei ole tutkijoiden vika, mikäli päädytään samoihin suosituksina uudelleen ja uudelleen, koska meidän tehtävämme on hoitaa oma osuutemme sitten. Alderyhmästä ei kukaan ilmoittautunut puhujaksi, koska Louis Michel jo puhui täällä esittelijän ominaisuudessa. Ymmärrettävästi, mikäli Aldelle sopii, menemme suoraan sitten GUE-ryhmän puhujaan, joka on Matt Garthy. And thanks to... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös tästä esityksestä. Täytyy todeta, että meillä on näkemyksiä tästä kohdasta. Tämä on kuitenkin tärkeä mietintö. Yksi epäonnistumisistamme on ollut se, että olemme emme ole ottanut riittävän hyvin esille, kuinka paljon rahapesu maksaa Euroopan kansalaisille Käytännönläheinen tapa tehdä näin on osoittaa, että se todella haittaa kotimaan taloutta. Ja olen sitä mieltä, että vaikka jotkut meistä ovat saattaneet olla tietoisia luvusta, niin kansalaisten suuri enemmistö ei ole. Ja siinä on meidän työmme. Meidän täytyy tuoda julkisuuteen kaikkia näitä kertomuksia, jotka näin tekevät. Muutama lyhyt kysymys vain. Yksi liittyy osioon, joka koskee laillisia laittomia syitä. lumeyhtiöiden käyttöön ja miten niitä käytetään. Siinä puhutaan hyvin usein verokietojärjestelmistä. Voisitteko kuvata paremmin sitä, missä tässä on kysymys, millä tavalla niitä voitaisiin käyttää? Ja toiseksi olen sanonut huomata, kun katsotaan näitä rahoitusrikoksia, niin arviomme tämän tässä suhteessa. Kysymys on se, että minkä tyyppistä tietoa meidän täytyy ottaa esille, jotta nähdään tämä erityinen rikosalue. Ja kaksi hyvin lyhyttä kysymystä vielä. Lyhyt vastaukset, jos teillä niitä on. Mainitsitte usean otteeseen eron erot yksityiskohdista, kun ne tulivat eri maista. Mitkä maat eivät tarjonneet teille hyvänlaatuista tietoa? Ja lopuksi annoitte määritelmän vielä veroparatiiseista. Tuossa määritelmässä, mitkä jäsenvaltiot, EU-jäsenvaltiot vastasivat tähän kriteeriin? Um, I'll ask my colleague David to pick up one, one of those points and then Mike as well and I'll come in there. Um, so on the... No niin, eli näistä pöytälaatikkoyrityksistä sen verran, että Juridisen yksikön voi luoda esimerkiksi offshoreina, Ja täytyy määritellä sitä, minkälaisia voitosiirtokanavia käytetään. Ja me keskitymme siihen, että katsotaan, että kun tuo juridinen yksikkö on muualle luotu, onko se velarahoituksen tai operatiivisten tulojen siirtämisen avulla ilmaistulonsa toisessa oikeustoimialassa. Emme ole erotelleet laillista ja laitonta käyttöä Panama-järjestelyissä, kun katsotaan näitä budjettivaikutuksia, kuten mainitsin aikaisemmin. Kun puhutaan tästä tietotyypistä, jota tarvitaan, ja sen vaikutuksista, niin ensinnäkin on hyvin tärkeää ymmärtää se, että rahanpesun laajuutta on vaikea ymmärtää, koska tällä alalla on paljon harmaita lukuja. Monia ei myöskään ollenkaan saada kiinni. Ja siitä syystä ollaan aika riippuvaisia tarjotusta tiedosta. Tietoa kerätään eri tavoin. On tietoa, joka kerätään tässä tiedusteluvaiheessa ja sitten on tutkimusvaihe, ja sitten tuo oikeuskäytäntövaihe. Se luku, joka mainittiin täällä 250 000 rahanpesutapausta, jotka, josta on asettu syytteeseen EU-ssa, niin tätä on hyvin vaikea liittää suoraan Panama-papereihin, koska tämä on tapahtunut äskettäin vain vuosi sitten, ja näissä tapauksissa yleensä menee enemmän aikaa. Eli ehkä tulevien vuosien aikana, sitten kun Europol yhdistää nämä luvut tietoihinsa, niin saadaan enemmän selvyyttä näiden yhteyksien suhteen. Ehkäpä lyhyesti voisin vastata tähän kolmanteen kysymykseen. Mitkä maat eivät tarjonneet riittävästi tietoa? Meillä on jonkun verran tietoa, ainakin kaikista maista. Ja tietysti emme saaneet mitään suoria arvioita viranomaisilta sen suhteen, miten paljon veroja on menetetty eh, useista maista. Saksa ja Puola vaikkapa eivät kyenneet näitä tietoja antamaan. Eli aika paljon tietoa on kaikista maista, mutta ei sitten hyvin laajapohjaisesti. Kiitoksia seuraavaksi. Kiitoksia seuraavaksi Sven Giegold vihreistä. Olkaa hyvä. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin minun täytyy kyllä sanoa, että jossakin vaiheessa, vaikka nyt en halua puhua saman äänensävyyn kuin herra Lykke, minulla oli mielessä sama kysymys kuin herra Lykkelle. Minulle ei tullut selväksi se, kuinka tarkalleen te laskitte näitä lukuja ja minkä tietojen pohjalta laskitte lukuja. Voisitteko hieman täsmentää ja selittää menetelmiänne? tätä ekonometristä lähestymistapaanne, kuinka miettisit talouden lukuja. Ja mitä menetelmään tulee, se on erilainen kuin muiden tutkimusten käyttämä menetelmä, vai onko, millä tavalla erilainen? If you're concise on the answer. Mikäli puhutaan lyhyesti ja ytimekkäästi, saattaa olla, että kysyjä voi esittää jatkokysymyksen. Viisi minuuttia kukin slotti nimittäin on. Uh, Ehkä voin aloittaa tietää. tutkimuksessa mainitsimme jo alussa, että käytimme kahta menetelmää. Ensinnäkin empiirinen menetelmä tarkoitti sitä, että menimme jäsenvaltioiden pakeille ja pyysimme tietoa niiltä veromenetyksistä. Ja toinen oli ekonometrinen laskennallinen malli. Emme käyttäneet kumpaakaan mallia, yksinomaan vain niiden kombinaatiota. Mitä tieten keräämiseen ja empiirisen puoleen tulee, Käytännössä pyysimme, että viranomaiset kertoisi meille, miten suurista tappioista ilmeisesti oli kyse. Ja kun emme saaneet arvioita, jotkut maat näitä voi tarjota lukuja. Katsomme niitä maita, joissa saimme lukuja. Ja sitten laskin, laskimme suhteessa hallituksen menoihin luvut näitä varten, näitä maita varten, joita ei, joista ei saatu lukuja. Näin pystymme tekemään arvion kustakin maasta. Mitä sitten laskennalliseen malliin tulee? Tämä perustui Orbus-tietokantaan, Orbis-tietokantaan. Me tarkastelemme kahta otantaa, eli tapauksia, joissa yksittäiset henkilöt ovat osakkeenomistajia yrityksissä, joilla oli yhteyksiä Panaman papereihin, ja tapauksia, joissa osakkaat jossa osakkailla ei ollut yhteyksiä. Ja teimme vertailuja kahden otannan välillä. Sain näin saimme arvion veroista ja tuotoista, jota olisi voitu saada ilman näitä veron kiertojärjestelyitä. Mitä empiirisen, os, osaa tulee ja tiedon keräämiseen, jäsenvaltioista, jotka otettiin otanan kohteeksi, ja malliin tulee, niin hyvin paljon yksilökohtaista tietoa on näistä saatavilla. Nämä tiedot eivät ole tässä itse kertomuksessa, mutta jos joku on kiinnostunut teknisestä puolesta, sen osalta kuinka tämä malli toimii, niin nämä tiedot ovat kyllä saatavilla. En tiedä, onko kollegoilla mitään lisättävää. So thank you for um, Kiitoksia paljon, että lähetitte meille lisätietoa, tai lähetätte meille tulevaisuudessa lisätietoa tästä ekonometrisestä mallista. Kysymyksen alkuosa. Ymmärsinkö nyt oikein? Te laskitte yhteen summia tai lukuja, jotka saitte kansallisista viranomaisilta sen osalta, mitä heidän mielestään olisivat, olivat olleet heidän veromenety, veromenetyksensä, tappionsa, vaikka ovat olleet erilaisia eri jäsenvaltioissa. Ja sitten laskitte yhteen nämä luvut ja laskeskelette näitä lukuja tämän pohjalta. Eikö tämä nyt ole hieman kummallinen lähestymistapa, kun tarkastellaan tieteellisiä menetelmiä? We had no other way of doing it. Ei meillä ole mitään muutakaan keinoa ollut. Jotkut on otannan maata eivät ole tehneet arviointeja, joten käytimme hyväksi niitä maita, jotka tarjosivat näitä arviointeja. Tämä on järkevä lähestymistapa. Tarkastamme kahdeksan maata 28 meidän tehtävämme oli antaa arvio EU-tason tilanteesta, joten jälleen kerran joudumme tekemään laskentoja, koska meillä ei olisi muuten ollut pohjaa tälle tulokselle. Countries. No ei siinä mitään, mutta on no kahdeksan maata, jotka ovat taustalla. Niissä kaikissa oli eri menetelmät ja eri metodologia tutkimuksista. Ei ainakaan ilmennyt, mitä menetelmiä nämä maat käyttivät, kun he päätyivät näihin lukuihin. Voisitteko antaa hieman lisätietoa myöskin näistä kahdeksasta maasta ja niiden menetelmistä? Ja miten nuo maat päätyvät ilmoittamissa lukuihin? Uh, the respondent is nodding, so I would... Tällä nyökkäällä, joten ehdottaisin, että tämä tieto toimitetaan vielä valiokunnalle. Empiiristä kovaa tietoa on vaikea saada kritiikkiä kohdistaa myös jäsenvaltioiden suuntaan. Valikuntamme tehtävä on tilkitä aukot tiedoissa ja vaatia lisätietoa. Parlamentti voi sitten arvioida näitä tietoja, mutta me tulemme kyllä ihan taatusti paneutumaan asioihin vielä. Seuraava puhujalistallamme on David Coburn EFTD-ryhmästä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Kauhistunut giggled. Mutta olen käymään varmaan kauhistunut sen takia, että olen samaa mieltä hänen kanssaan. Teidän metodologianne ovat niin epämääräisiä epätieteellisiä, että se on ihan kuin laita aasille aasinhäntä silmät sidottuna menetelmällä tehtyjä. Monet yksilöt ja yritykset maailmanlaajuisesti joutuvat suojamaan vaivalla ansaittuja rahojaan epävakaasta eurooppalaisilta sosiaalisesti hallituksilta. Yhdistynyt kuningaskunta, jota kuvasitte veroparatiisiksi, se ei ole se, se on houkutteleva paikka sijoittajille. Sillä ei ole ympäristöveroja ja samalla kunnioitetaan yksilön ja yrityksen omia rahoja, jota on niin vaivalla ansaittu. Se ei ole mikään byrokraattinen monsteri, joka imee veronmaksajien rahat ja porvariston ver- eläkkeet, niin kuin Euroopan unioni ja sen sosialistihallitukset. verokertoa voidaan välttää sillä, että meillä on matala verotus ja olen kauhistunut siitä, että tällainen byrokraattinen peruskirja täällä esitellään. Me tarvitsemme Brexitia, kovaa linjaa ja sitä tarvitaan nyt. Tämä on ihan järkyttävää. Meidänhän piti saada aikaiseksi yhtenäismarkkinat. Meidän oli tarkoitus saada aikaiseksi vapaa vaihto. Sitä ei koskaan kuitenkaan onnistuttu saatu, emmekä me missään tapauksessa ole ö, halunneet olla mukana tällaisessa byrokraattisessa toiminnassa. Se ei ole brittiläinen tapa toimia. Toivottavasti monet muutkin ovat samaa mieltä ja lähtevät täältä pois. Kiitos puhujalle näistä erittäin selvänäköisistä kommenteista Euroopasta, joka on sosialistien ympäröimä tai piirittämä. Tutkimuksia voi tietenkin lukea monella tapaa, mutta varmaan tutkijat haluavat kommentoida. No kaksi kohtaa, en näihin muihin oikein kykene vastaamaan. No, yrittäkää. No kyllä y- yksityistasolla, mutta ei täällä ehkä. kun äh, kuvataan tätä meidän metodologiaamme naurettavaksi, niin se ei ole oikeudenmukaista, koska ei ole mitään muita vaihtoehtoja sille, että pyydetään kansallista viranomaisilta tietoa, jotta voidaan ymmärtää tätä ongelmaa. Pyydetään ihmiseltä tietoa ja äh, en usko, että siihen on oikein vaihtoehtoista toimintatapaa. Parlamentaarinen malli. Ja se, että kysytään näiltä osapuolilta, tietoa, niin se on ainoa tapa tehdä validia tutkimusta. Me emme sanoneet, että nyt kuningaskunta on veroparatiisi. Me sanoimme, että sitä monet kuvaavat sellaiseksi, mutta emme me. Se on siis vastaus tuohon. Muuten en voi vastata näihin muihin kysymyksiin. All right. I may add to this that um, part of the revelations were linked to the danger of funding. Niin siis tämä liittyy liittyy esimerkiksi siihen, että vaaran olemassa, että islamilaista terrorismia rahoitetaan. Varmasti monet Britannian kansalaisetkin olisivat tästä kiinnostuneita käsittääkseni, sillä islamilainen terrorismi muodostaa turvallisuuden. Niin, haluan vain sanoa, että itse asiassa näin tehdäänkin, sillä rahoisittaminen islamilaiseen pankkijärjestelmään on tapahtunut jo vuosisatoja. Tämä on ihan vain tekosyy sillä, että nyt työnnetään nenä muiden ihmisten asioihin sosialistivaltiot ja mm, vararikkoon mennyt Eurooppa tässä nyt toimii tällä tavalla. Ollaan nyt ihan rehellisiä tästä. Tämä ei liity millään tavalla terrorismiin. Tässä vain pyritään puuttumaan ihmisten asioihin. Toi, toi on ihan, ihan palturia ja kaikki sen tietävät. Puheenjohtaja, kiitoksia. ENFstä kukaan ei halua käyttää puheenvuoroa. I hear no protests, so we move to the last speaker on the list. Uh... Ja sitten viimeinen puhuja, Roberta Metsola, epp Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä tutkijoita heidän työstään ja siitä, kuinka te olette analysoineet ähm, veren, veronkiertoa ja veropetoksia ja toimia niiden suhteen. Toivon, että todellakin että tämä valiokunta toimisi niin, että nämä suositukset johtaisivat sitten toimiin niin, ettei Eurooppa enää koskaan joutuisi tällaisen halvaantuneeseen tilanteeseen, kuten esimerkiksi minun maassani. Minä tulen Maltalta ja hyvin raskain mielin haluaisin kollegoille kertoa, mitä siellä on tapahtunut viime viikon aikana ja sitten teen yhteenvedon esittämällä muutama kysymyksen, joihin toivottavasti pyritte vastaamaan. Kuten tiedätte, kun me kokoonnumme täällä Panaman paperit ovat tuoneet korruptiota ja rahanpesua ja korruptiopetoksia esiin hyvin korkealla tasolla minun maani sosiaalisesti äh, Vuosi sen jälkeen, kun aloitettiin ähm, katumielenosoitukset, ähm, aikaisempi kävi ilme, että aikaisempi pääministeri ja muut ministerit äh, sekä valtiosihteeri ovat olleet äh, esimerkiksi brittien Netsyt saarilla mukana veronkierrossa. Ja nyt on käynyt ilmi, että myös eräs ministeri tai hänen vaimonsa on ollut Panamassa äh, järjestelmässä salaisia taloudellisia järjestelyjä ja tämän seurauksena miljoonat ähm, veroerot ovat Azerbaidžanin äm, hallintoon valuneet. Hyvin paljon paljastuksia on siis tehty ja ehkäpä tästä pääsen tämän päivän aiheeseen. Tähän mennessä poliisi ei ole suostunut edes harkitsemaan sitä, että mitään syytöksiä, jotka liittyvät poliittisiin henkilöihin tutkittaisiin, puhumattakaan siitä, että näitä ihmisiä pyrittäisiin saattamaan vastuuseen. Minä olen nyt pettynyt minun maani. Meillä on viides pääministeri neljän vuoden aikana menossa. Ja kuvan kriisistä antaa ehkä sen, että kansallinen sanomalehti tänä aamuna toi esiin, että rahanpesun selvittelykeskus RAP on suositellut toimia mm, hallinnon jäseniä vastaan Tämä on melkoisen vaikea, tuskallinen tilanne, erityisesti nyt kun minun maani johtaa Euroopan unionin puheenjohtaja maana neuvostossa. Pari kysymystä te nimenomaisesti Vännekedläärä kollegallemme puhuitte siitä, kuinka voimme edes pohtia mahdollisuutta luoda minkälainen Euroopan unionin mekanismi, jolla olisi tutkintavaltuuksia, elivät jäsenmaat ja yhteistyötä. Kuinka voisimme välttää sen, mitä Euroopan unionissa tapahtuu Euroopan unionin jäsenmaissa? Kuinka voisimme välttää, ettei tämä toistu missään muualla? tulevaisuudessa, sillä nyt pähkinänkuoressa valiokunnan tarkoitushan on se, että tämän mantereen ihmiset katsoisivat Euroopan unioniin, kun kansalliset toimielimet aivan hirvittävällä tavalla epäonnistuvat tehtävissään? Vastausaikaan on kaksi minuuttia. Um, well, thank you for your... Paljon kiitoksia kysymyksistänne, mitä tulee siihen, mitä Euroopan unionin tasolla tehdään ja mitä teemme tutkintavaltuuksien suhteen. Tämä on tietyllä tavalla meidän tutkimuksemme ulkopuolista alaa, mutta me tunnemme, että suosituksemme Euroopan unionin laajuisesti liittyen siihen, minkälainen muoto tällä toiminnalla on, on avoin. Me tuemme äm, luonnollisesti Maltan rahan perustusselvittelykeskusta ja Euroopan unionin syyttäjä virasto ja meidän suosituksemme siitä, kuinka paremmin yhdistää avoimuussäännöt ja veronkiertoa kaskavat säännöt ovat sellaisia, että tuleva Euroopan unionin syyttäjävirasto saattaa olla tärkeässä roolissa veronkierron estämisessä. So, thank you very much. Uh, I have no indication um, menettelymään puhelista ei ole kukaan ilmoittautunut, joten olemme itse asiassa ihan aikataulussa. Joten hyödyntäkäämme tätä tosiasiaa. Kiitoksia tutkijoille. Olen varma, että tulevaisuudessakin tulemme keskustelemaan niistä ongelmista, jotka liittyvät tietokantaan, tietopohjaan. Kiitoksia tekemästäni työstä. Nyt meidän tehtävämme on sitten hyödyntää teidän työtänne ja ryhtyä konkreettisiin toimiin Euroopan tasolla ja jäsenvaltioiden tasolla. Toinen paneeli sitten tulee tarkastelemaan juuri tämän tyyppisiä kysymyksiä, niitäkin, jotka edustaja Metsola mainitsi, eli sitä, minkälaisia toimin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet oikeudellisella tasolla. So while our speakers, um... Samalla kun äh, asiantuntijamme täällä valmistautuvat, siirrymme toiseen paneeliin. Nyt tarkastelemme jäsenvaltioiden vastuuta, kun on kyse lainsäädännöstä ja porsanreijistä. Ensimmäisenä meille esitellään alustavia tutkimustuloksia, jotka liittyvät hallinnollisten ja oikeudellisten viranomaisten toimiin, kun on kyse verenkierrosta, verovilpistä ja rahanpesusta. Toinen esitys puolestaan antaa meille alustavan analyysin vastuu viranomaisten, oikeushallinnollisten viranomaisten toimista tätä veronkiertoon, verovilppiin ja rahanpesuun. Täällä viitattiin siihen, että valtioita eivät ole toimittaneet tietoa ja kollega halusi tähän suoran vastauksen, mutta hän joutui sitten lähtemään lentokentälle, joten emme voineet mahdollistaa tämän kysymyksen esittämistä. Tutkimus perustuu jäsenvaltion antamille vastauksille kysymyskaavakkeeseen, jonka puheenjohtaja lähetti jäsenvaltioiden vastaaville ministereille. Siinä perään kulutettiin tietoa kansallisesta oikeudellisesta määritelmistä, liittyvät vero- veroihin liittyviin rikoksiin ja myöskin työmenetelmiin, henkilöstöresursseihin ja toimiin, joihin on ryhdytty näiden ilmiöiden suhteen. että vastauksia saatiin, julkaistiin pana valiokunnan verkkosivulla jäsenvaltioiden antamien vastausten perusteella. Sieltä oli myöskin jäsenvaltioiden antamat vastaukset. Nyt pyytäisin, että puhujat tulevat paikalle uskoakseni. Jos herra Scherer vai rouva Scherer? Rouva Scherer. Uh, we have to excuse our colleagues. Stefan Reynolds ei päässyt paikalle. Hän pahoitteli sitä. Mutta hänen vaimonsa on synnyttämäisillään, joten he ei paikalle. reason Tuo on ihan legitiimi syy ja onnittelut myöskin hänelle ja hänen vaimolleen. Nyt esittelemme teille, mikä tilanne nyt on tässä tutkimuksessa. Me teemme parhaamme vastaaksemme myöskin teidän kysymyksiin Ja voimme toimittaa kysymyksiä myöskin Stefanille ja hän voi sitten vastata teille tarkemmin itse kullekin. Mikä teillä nyt valitsee? Tämä on syöden analyysi, joka on tehty parlamentin sisällä EPRS Exposta yksikössä julkaisu on Implementation in Action-sarjan kuuluva tutkimus. Sen tarkastellaan on järjestelmiä ja kapasiteettia, kun tarkastellaan veronkierron, verovilpin ja rahanpesuvastaisia toimia. Lyhyempi otsikko on EUn jäsenvaltioiden suoritus, kun käsitellään veronkiertoa, veronvilppiä ja rahanpesuja ja näiden vastaisia toimia. Se on määrä julkaista 7. heinäkuuta tänä vuonna. Analyysissa keskitytään niin vastauksiin, joita jäsenvaltiot antoivat kyselykohavakkeeseen, jonka tohtori Langen valiokunnan puheenjohtaja lähetti kaikkien jäsenvaltioiden oikeusministerille ja valtiovarainministerille marraskuussa 2016. Muutama sananen sitten tutkimustiimistämme. Me olemme laatineet ryhmän laatimatta tutkimusta Stefan Rino on pääasiassa pääsellinen vastuuhenkilö on kyse jäsenvaltioiden vastauksista. expost arvio tehtiin äh, Elodie Tirionin toimesta. Hän puhuu kohta minun jälkeeni. Hän keskittyy komparatiiviseen juuriseen analyysiin ja menetelmiin, joita kansallisessa lainsäädännössä on, ja myöskin täytäntöönpuolen säännöksiin EU-lainsäädännön osalta silloin, kun on kyse veron kierron verovilpin ja rahanpesuvastaisista toimista. Minä puolestaan kerron teille analyysin seikoska että näihin rahanpesun selvittelykeskusten toimiin. Näistä saamme lisätietoa, lisätietoa tämän esityksen jälkeen. Morissa Amilas puolestaan on analysoinut jäsenvaltioiden vastauksia. Ja vielä lopuksi asiakirja lähetetään virallisesti lähetettiin virallisesti ulkopuoliselle arvioijalle. Tällä kertaa Brigitte Unger huoli, huoli tästä Expost-arviosta. Hän tulee Utrechtin yliopistosta. Muistutuksena niistä kysymyksistä, jotka lähetettiin jäsenvaltioille. Kysymy... kyseltiin, mikä on oikeudellinen juridinen määritelmä, kun on kyse verorikoksista, kaikissa niissä kysymyksissä liittyvät tapana valikunnan toimialaan. ja mitkä elimet tarkastelivat näitä epäilyjä ja kuinka jäsenvaltioiden viranomaiset tekivät työtään koronasta, kuinka työtä korona tehdään. Lisäksi pyrittiin tietoa kansallisista rangaistuksista, rangaistuskaalasta ja oikeudellisista toimista. Lisäksi kysyttiin tietoja ongelmista, joihin oli törmätty, ja tarkkaa tietoa kansallisten valvontaviranomaisten toimista erityisestikin tilastotietoja liittyvät yrityksistä, jotka ovat kyseessä, minkä tyyppisistä rangaistuksista oli kyse, mitä sanktiota ja sakkoilla asetettu toimijoille. Lopuksi vielä pyydettiin tietoa nykytilanteesta jäsenvaltioissa tutkimusten osalta liittyvät suoraan Panama-papereihin ja Bahama-vuotoihin. Mitä menetelmää me sitten tuli, tulee? Teimme sekä kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen analyysin niiden tietojen pohjalta, jotka jäsenvaltiot meille toimittavat. Näitä tietoja saatiin jäsenvaltion virallisesta vuosikertomuksesta esimerkiksi, tai toimitettiin kysymykaavakkeen pohjalta. Nämäkin otettiin, nämä kysymykaavakkeet huomioon tutkimuksessa. Kysymyksen esitin sen valtioille ovat julkista tietoa. Ne löytyvät myöskin Panavalikunnan verkkosivulta, niin kuin tästä kaaviosta näemme. Täältä näyttää Panavalikunnan sihteeristön verkkosivu. Muistuksena teille, puheenjohtaja pyysi jäsenvaltioita vastauksia. Kysymykset esitettiin Puheenjohtaja myöskin pyysi, että olisi vastauksia tietty pituus ja sitten lisätietoa liitteessä. Mutta millä tavalla ei rajoitettu liitteiden laajuutta. 15. tammikuuta 2017 oli aika raja kaikkia jäsenvaltioiden vastauksia varten. Ensimmäinen havainto on se, että yksikään jäsenvaltio ei pitänyt kiinni aikataulusta. Tämä on kenties ymmärrettävää, koska Stefan Renault mainitsi epävirallisissa kokouksissa tietojen kerääminen on hyvin pitkällistä, joskus hyvinkin vaikeaa työtä, ja aikaraja, kun oli asetettu, oli melkoisen lyhyt. Panan mandaattia ei silloin ollut vielä pidennetty, joten loppujen lopuksi viisi vastausta saatiin tammikuussa, 13 vastausta helmikuussa ja vielä neljä maaliskuussa ja kaksi huhtikuussa. Nyt odottelemme vielä kolmea vastausta. Tähän päivään mennessä Unkarin vastaus on tällä hetkellä vielä käsittelyssä Unkarin viranomaisten puolella, joten virallista vastausta ei saatu. Espanja ja Tanska eivät ole jättäneet mitään tietoja, vaikka eivät kyllä lupailleet tietoja. Ei myöskään ole toimittanut mitään. Maltasta ei ole, Malta ei ei kuullut yhtään mitään. On this slide, this trickle of information... Jäsenvaltiot jouduttu patistelemaan. Tämä selittää sen, miksi tämä tutkimus on viivästynyt. Se ei saatu valmiiksi ennen maaliskuuta. Oli miten oli. 7. heinäkuuta on määrä tämä tutkimus julkaista. me odottelemaan vielä jäsenvaltioiden vastauksia ja sitten analysoimme niitä. Ja sitten myöskin jäsenet voivat tehdä tarkistuksia raporttiluonnokseen syyskuussa sitten lopullinen tutkimus julkaistaan. Alustava analyysimme sitten on johtanut tiettyihin tuloksiin. Jäsenvaltioiden vastaukset voidaan jakaa kahteen tai kolmeen kategoriaan. Ensinnäkin minimivastauksia, jotka saatiin, jotka eivät vastaa odotuksia. Eli hyvin vähän taikka ei ollenkaan tilastotietoja, ja hyvin vähän analyysipuolta näissä vastauksissa oli. Näitä puutteessa vastauksia on noin neljäs osa. Luxemburg esimerkiksi on ryhmään. Toinen asia. Katsoimme, että suurin osa vastauksista oli ihan tyydyttäviä. Nämä vastasivat siis meidän odotuksiamme. Niistä saatiin hyödyllistä tietoa ja myöskin analyyttistä pohjaa, vaikkakin joskus melkoisen suuri aukkoja löytyy tästäkin ryhmästä, mukaan luettuna jotkut keski- ja ja Itä-Euroopan maat, Etelä-Euroopan maat ja myöskin Saksa. Vaikka Saksan tiedot yleensä ovat erittäin laadukkaita, mutta jossakin suhteessa Saksan vastaukset eivät ole selkeitä. Yhdistyneen kuningaskunnan vastauksessa oli paljon tietoa, mutta hyvin vähän tietoa heidän oikeusjärjestelmästään. Sitten oli pieni määrä erittäin laadukkaita vastauksia. Sorry. So a number... Anteeksi. Sitten oli pieni määrä laadukkaita vastauksia, jotka ylittivät odotukset. Näissä vastauksissa vastattiin kaikkiin kysymyksiin yksityiskohtaisesti. Parhaat vastaukset saimme alkomaista Ruotsista ja Suomesta. Yhden vaikutelma on, että koko joukko jäsenvaltiota mukaan luettuna esimerkiksi yhdistön kuningaskunta vastasi melkoisen innokkaasti tiedon tietopyyntömme, mutta on selkeä, että jotkut muut jäsenvaltiot tekevät päinvastoin ja vastasivat hyvin ylimalkaisesti kysymyksiin. Ja vain muodon vuoksi. Mutta näistä vastauksista ei saatu mitään mielenkiintoista tietoa. Oli miten oli. Tulemme tekemään yhteistyötä sen, sen puolta, mitä me saaneet. Myöhemmin selitän, mikäli aikaa on, että jäsenvaltiolla on vielä kenties mahdollisuus täydentää vastauksiaan, tai ainakin tarkistaa, että meidän tietoanalyysimme perustuu oikeisiin tietoihin. Oli miten oli, alustava työmme jo osoitti, että vertaileva analyysi tulee olemaan erittäin vaikea toteuttaa. Vastaukset vaihtelevat erittäin suuresti muodoltaan ja pituudeltaan ja myöskin sisällöltään ja myöskin sen suhteen, mitä tulee liitteisiin ja niin sisältämään tietoon. Ja tiedon saatavuus myöskin vaihtelee suuresti Jotkut vastaukset eivät ole kovinkaan selkokielellä kirjoitettuja, etkä edes johdonmukaisia. Nyt puheenvuorona Elodie Chironille, joka esittää alustavat arviamme. Thank you very much. I will present... Kiitoksia. Esittelen teille nyt alustavat johtopäätösluonnoksemme. Me parhaimmillaan vielä analysoimme kansallisia oikeudellisia menetelmiä, jotka liittyvät veronkierron, verovilpin ja rahan pesun vastaisiin toimiin. Lisäksi analysoimme niitä eroja, joita on rikosten välillä, olipa sitten kyse hallinnollisista rikkeistä tai rikosanaisista rikoksista. Tarkastamme myöskin moraalista luonnetta, joka näissä rikoksissa on, ja tarkastelemme eri oikeusjärjestelmien välisiä eroja. Vaikuttaa siltä, että kaikki vastaajat pistävät mukaan kaiken käyttävät tietoa, jotka liittyvät oikeudellisiin määritelmiin, se on kun se veronkierrosta ja rahan pesusta. Ja vaan, että oman lainsäädäntönsä ole direktiiviin Mitä rahanpesuun tulee, kaikki jäsenvaltiot katsovat, että rahanpesu on laitonta toimintaa. muissa vastauksissa oli tyyppinen lähestymistapa, kun on rahan, rahanpesun vastaisista rahanpesun määritelmästä. Se oli, se oli verrattu aina EU-lainsäädäntöön. Tässä on todennäköisesti selkeä myönteinen linkki komission ehdotuksiin, joka annettiin viime joulukuussa, ja sitten kansallisen lainsäädännön välillä on selvä yhteys kansallisen lainsäädännön määritelmien ja komission määritelmän välillä. Mutta eroja löytyy sitten veronkirjan verovilpin osalta. Niiden määritelmissä joissakin jäsenvaltioissa viitataan vain kaiken kattavaan lainsäädäntöön, mutta ei selkeästi analysoida asiaa niin kuin odotimme. Jäsenvaltioissa on hyvinkin erilaisia oikeudellisia menettelyitä, joilla estetään verovilppiä. Joskus on hallinnollisia rikkeitä ja joskus on rikosoikeudellisia rikoksia kyseessä ja erilaisia sanktioita. Yleisesti ottaen pidetään rahan pesua joka laittamana takaisin harmana alueella, vain muutamassa, ma- muutamassa maassa on oikeudenkeys, jolla voidaan, jonka avulla voidaan, tai veron kierron suhteen vain hyvin, maassa on kunnolliset puitteet, tai tämän harmaata aluetta, vai muutamassa maassa oli selkeästi määritelty veron kiertokin rikokseksi. Kuinka sitten veron kiertoa, veron ja rahanpesua vastustetaan, tämän suhteen on parempi, hyvä, täytyy on tarpeellista ymmärtää jäsenvaltioiden antamien vastausten kvalitatiivinen, kvantitatiivinen puoli. Vastauksissa, mitä tulee hallinnollisiin kapasiteetin jäsenvaltiolla on puuttua verorikoksiin, kaikki jäsenvaltiot selvittivät siitä, että kansallisilla veroviranomaisilla omat veritelmänsä ja niiden välillä eroja, merkittävän suuria eroja jäsenvaltioiden välillä. Ja myöskin kun raportointiin niiden tapausten määrää, jotka on saatu käsittelyyn, ja kuinka moni oli päässyt päätynyt tuomioistuimen saakka, ja mitä rangaistuksiin tulee, ja takaisin peruttien varojen suuruuteen, tässäkin suuria eroja. Ja sen myöskin selvittivät, että selvittivät, mitä valtaoikeuksia ja kapasiteettia oli rahanpesun selvittelykeskuksilla, eli RAP-keskuksilla. Näitä tietoja analysoitiin jäsenvaltiota antavat enimmäkseen myöskin jonkinlaista tapauskohtaista tietoa myöskin minimitasolla. Ja kerrot myöskin, kuinka nämä RAP-yksiköt, rahanpesun ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa parantaakseen tiedonsaantia ja analyysiä kykyään. Havaitsemme myöskin, kuinka epäilyttäviä rahoitustapahtumia analysoitiin ja toimitettiin tietoa eteenpäin vastuuviranomaisille – riippuen siitä, missä jäsenvaltiossa toimittiin, toimintat olivat erilaisia. Pistämme myöskin merkille, että kun analysoitiin eri tapauksia ja sitä, kuinka moni meni syyttäjän viranomaiselle tutkittavaksi, katsomme myöskin tällaisia tapauksia. Katsomme myöskin, kuinka veron viranomaiset ryhtyivät siviilioikeusmenettelyihin tai vaihtoehtoisesti käytäväkseen rikosoikeusmenettelyitä tai erityistuomioistuimia vakavampien rikosten ja verovilpin yhteydessä. Mitä tulee näihin RAP-yksiköiden tietoisuuteen tuleviin tapauksiin, jotka valtiot antoivat hyvää kvantitiivista ja tietoa näiden yksiköiden toiminnasta. Jotkut eivät antaneet käytännössä mitään tietoa rahanpesun selvityskeskusten toiminnasta, joten vertaileva analyysi oli hieman hankala suorittaa siitä huolimatta. Olemme kooneet kokoon lukuja, jotka meidän nähdäksemme tällä hetkellä osoittavat sen, että alv-petokset, veron kierto ja rahanpesun vastainen toiminta on melkoisen hyvin, hyvällä tavalla hoidettu. Jäsenvaltiot maininneet kuitenkin jäsenvaltioiden rajoituksia, jotka liittyvät siihen, kuinka ne pystyvät puuttumaan offshore-veronkiertoon ja, ja yhteistyöhön tiettyjen oikeudenkäyttöalueiden kanssa. Kansainväliset rajat ylittävät yritykset, niitä oli hankala valvoa. Ja mitä tulee järjestäytyneen rikollisuuteen ja vakavaan verovilppiin ja varsinkin ALV-rikoksiin, jäsenvaltiot mainitsivat että ne erittäin ongelmaisiksi, koska tämän tyyppiset äh, petokset, äh, erityisesti kansainvälistä yhteistyötä. Tämä olisi erittäin mielenkiintoinen tutkimusala, koska tässä tuntuu olevan selkeästi ongelmia ja hyvin merkittävä rajat ylittävä ulottuvuus. Eri vastausten perusteella voidaan todeta, että tämä tyyppinen verorikkomus yleensä on sellaista, jossa järjestelmän rikollisuus on mukana kuvassa. Eurooppalainen syyttäjänvirasto voisi olla relevantti toimija. ALV-petokset eivät kuitenkaan ole tässä keskustelussa kaikkein tärkeimmässä asemassa. We have relatively decent data sets. Toimitetut tiedot ovat hyvinkin eriäviä. Jotkut ovat erittäin tyhjentäviä, jotkut vastaukset eivät vastaa annettuja odotuksia. Vaikuttaa siltä, että eri oikeusjutusta eri jäsenvaltioista on tullut jotenkin erilaisia tuloksia. Esimerkiksi on kun on kyse verotuksista tavoitteista jäsenvaltiolla niin on yhtäältä niissä maissa, joissa on rankaisevampi rikosoikeusjärjestelmä ja tiukata vankeusrangaistukset, siellä tällaista toimintaa on vähemmän. Toisaalta on sellaisia järjestelmiä, joilla pyritään maksimoimaan veron keruu ja veroviranomaiset toimivat mukaisesti. Joissakin valtiossa on tällaista rohkeampaa verotuspolitiikkaa ja erilainen talousmalli, mutta sitten veroja menetään niille maille, joilla on suopeampi verokohtelu, jossa yritykset saavat suopeampaa verotuskohtelua. Kyse on usein pelkästään hallinnosta kulttuurista – ja tässä on selkeä ero pohjoisen ja etelän välillä. Pohjoisissa maissa annetaan melkoisen paljon tai kohtuullisen paljon vuosikertomuksia varten ja verorikosten selvittämistä varten. Eteisissä maissa ei niinkään ole tällaista avoimuutta ja tällaista perinnettä eikä tietoja julkaista ainakaan kovin selkeällä tavalla. Member states have responded entirely different. Jäsenvaltiot vastaavat hyvinkin eri tavoilla kysymykseen, joka liittyy siihen, mitä olette tehneet Panama liiksin ja Pahaman, Panaman paperien Pahaman vuodon suhteen. Joissakin maissa oli legalistisempi lainsäädäntöön pohjautuva lähestymistapa. Joissakin maissa näitä vuotoja pidettiin asioina, joiden suhteen kyse oli meneillään olevista oikeusjutuista ja mitään tietoa ei voitu sen vuoksi toimittaa. Jotkut jäsenvaltiota antoivat tietoa, mutta sanovat, että analyysit ovat vielä kesken. Panama vuotoihin jotkut jäsenvaltiot ovat tarttuneet täysimittaisesti ja ryhtyneet toimiin ja ryhtyneet tutkimaan tapauksia – mutta toisaalta on niitä jäsenvaltioita, jotka keskittyvät avoimuuteen ja laativat erittäin tarkkoja tietoja, mutta jälleen kerran sitten hävisivät kilpailussa niiden maiden suhteen, jossa oli löyhempi verotusjärjestelmä. Yhdistyskuningaskunta ja Alankomaat ja myöskin Saksa ja Ranska tarjosivat kaikkien vähiten tietoa näistä tapauksista. Vaikuttaa siltä, että suurin osa jäsenvaltioista toimitti tuskin lainkaan tietoa tutkimukseen liittyvät Panaman vuotoihin ja vaikuttaa siltä, että tärkeimmät syyt ovat täysin ilmeisiä. Ensinnäkin olemme usein kuulleet, että nyt on liian varhainen vaihe sanoa paljonkaan. Jotkut jäsenvaltiot tuntuvat sanovan, että niillä on jo monia Panama-paperiin liittyviä tapauksia tiedossaan. Tämä oli ollut tiedossaan jo aiemmin, mutta Panaman paperit vain vahvistavat näiden maiden epäilykset. Jotkut edelleenkin valittelivat siitä, kuinka vaikeaa on saada tietoa kansainvälisistä konserneista. Ja journalistit auttavat teitä saamaan tietoa. Ja lopuksi kenties kiinnostaa se, että joidenkin jäsenvaltioiden vastauksissa todettiin, että Bahaman vuodot toisin kuin Panaman paperit olivat täysin turhia tai hyödyttömiä, koska näiden vuotojen laajuus oli liian pieni. Lopuksi toteaisin, että emme vielä tiedä, ovatko nämä Panaman vuotoihin liittyvät tutkimukset sellaiset, jotka korostuvat yksittäisiin henkilöihin vai pikemminkin yrityksiin. Toistaiseksi vaikuttaa siltä, on keskitytty enemmän yksittäisten henkilöiden toimiin. Tietoa ei ole vielä saatavilla. Mitä tulee erilaisiin rakenteisiin näissä vastauksissa ja sisällön eroihin, päätimme tiivistää kaikki vastaukset ydinsisältöön, ydintietoihin. Kustakin saavuttaa laaditaan tämmöinen yksi taulukko. Täällä pyritään harmonisoimaan sitä tietoa, jota on saatu, ja samalla yksinkertaistetaan saatua tietoa. Tässä on esimerkki. Tämä on Suomen taulukkoluonnos. Tiedot perustuvat täysin jäsenvaltion omaan ilmoitukseen – liitteet ja muu materiaali mukaan luettuna. Joitakin aukkoja on ollut, joitakin, mikäli on jotakin aukkoja tai virheitä, ne voidaan korjata, koska tämä toimitaan jäsenvaltion viranomaisille. Viranomaiset voivat kommentoida ja täydentää ja korjata. Tämä tarjoaa jäsenvaltiolle tilaisuuden antaa lisätietoa. Sitten kun tämä alustava analyysi sitten on tehty jäsenvaltion vastausten pohjalta ja saatettu loppuun, sitten analysoimme asiaa ja meillä on jotakin laadunvalvontatoimia myöskin takataskussa. Komission asiantuntijaryhmä, joka käsittelee terrorismin vastaista rahoitusta, tai terrorismin rahoitusta ja rahanpesuvastaista toimintaa, tulee tekemään omat suosituksensa meidän analyysimme osalta. Toiseksi, kuten kollega jo mainitsi, meillä on ulkoinen vertailuarvioija Birgit Enger Utrechtin yliopistosta vuonna 2013 johti hanketta, joka liittyi rahanpesun toimintaan ja terrorismin rahoitukseen komission puolella. Meidän yksinkömme pyysi häneltä pentasasta tietoa, joka liittyi Osho-toimintaan ja rahanpesuun vastaiseen toimintaan. Tätä tietoa julkistettiin maaliskuussa. Thank you very much for your attention. We look forward for any question. We'll try. Ilomielin vastaamme teidän kysymyksiinne parhaalla mahdollisella tavalla. Thank you very much indeed and uh, again all the best. Kiitoksia paljon. Ja onnea teidän kollegallenne ja hänen perheelleen. Menemme nyt toiseen alustukseen. Tohtori Antoni Amicello sen meille esittää tämän jälkeen voidaan käydä keskustella. Amicele toimii kansainvälisessä vertailevan kriminologian laitoksessa Montrealin yliopistossa Kanadassa. Hän esittelee meille tutkimuksen, joka liittyy verorikoksiin ja vastaiseen toimintaan ja siihen työhön, jota rahanpesun selvityskeskukset tekevät, eli nämä FIU-yksiköt. Tarkoituksena on hyödyntää komission tekemää kartoitusta ja niitä eroja ja haasteita, joita on rajojen rajan ylittävässä yhteistyössä ja samantyön välisiä, välisiä eroja hommia Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta otettu huomion kohteeksi ja myöskin Sveitsi, joka ei ole ulkopuolinen maa. Ja sitten Kanadan rahanpesun selvittelykeskus myöskin on, on otettu vertailukohteeksi. Siellä tarkastellaan e- näiden FIU-yksiköiden toimintaa ja välisiä toimintaeroja, varsinkin kun kyse verorikoksista. Nyt ilomielen annan puheenvuoron tohtori Michelille noin 85 minuutiksi. Anteeksi, minä taisin nyt tehdä virheen. Haluatteko te puhua ensin? Joten Rova Scherer ja sitten tohtori Uh, so again, my name is... Paljon kiitoksia. Olen Amadi Zere ja minä olen Euroopan parlamentin tutkimusyksikön poliittinen äh, analysaattori. An opening analysis presenting the... Eli näin olemme myös analysoineet EUn rahanpesun selvittelykeskuksia olen itse valmistunut tämän osana sitten vertaileva analyysi neljästä nimenomaisesta rahanpesuselvittelukeskuksessa Ranskassa, Italiassa ja muualla, jonka tässä kollegani on valmistellut. Eli ensinnäkin haluaisin lyhyesti muistuttaa siitä, mikä rahanpesun selvittelykeskus on. Se on kansallinen viranomainen, joka tarkistaa, analysoi ja jakaa tietoa, jotta voitaisiin torjua rahanpesua ja myöskin terrorismin rahoitusta. Rahanpesun selvittelykeskukset ovat niitä rakeita, jotka saavat raportointikeskuksilta raportteja, jotka sitten EU-lainsäädäntöpuitteissa ovat rahoitusinstituutioita, kirjanpitäjiä ja muita oikeudellisia ja luonnollisia henkilöitä, jotka tähän tilanteeseen liittyvät. Kaikki nämä yksiköt tiedottavat omalle rahanpesuselvittelykeskukselleen, jos ne epäilevät sitä, että rahanpesua harjoitetaan tai siihen pyritään. Sen jälkeen rahanpesuselvittelykeskukset analysoivat tätä tietoa ja välittävät sen sitten viranomaisille. Kun katsotaan EU-puitteistoa, niin haluaisin keskittyä tämänhetkiseen tilanteeseen ja tässä suhteessa kartoitan EUn rahanpesuselvittelykeskuksen toimintaa alustalla, jota Euroopan komissio koordinoi, jonka avulla parhaita käytäntöitä vaihdetaan EU-jäsenvaltioiden välillä. Kun puhutaan siis Rampesun selvittelykeskuksen toiminnasta, verorikosten torjunnasta, olemme pyrkineet ottamaan esille kolme päähaastetta. Ensinnäkin kansallisella tasolla yhteistyö selvittelykeskusta ja veroviranomaisten välillä ei ole optimaalista. Jotkut rahanpesuselvittelykeskukset ovat törmänneet rajoitteisiin tällä alalla ja parannuksia voidaan saada aikaiseksi. Näin voitaisiin saada aikaiseksi selkeitä hallinnollisia selvityksiä tai muistioita kansallisella tasolla, jotka lisäisivät tietojen välitystä, estäisivät päällekkäisyyttä ja lisäisivät asiantuntemusta. Lisäksi kansallisten tietokantojen puute ja todellisten omistajien äh, epämääräisyys on ongelma, joka on tullut monilla äh, vastaan. Keskusrekisteritä ei ole aina käytössä kaikissa jäsenvaltioissa. Ja kun ensimmäinen rahapesuvastainen direktiivi rohkaisi jäsenvaltioita ottamaan käymään, käyttöön kaltaisia äm, rakenteita, niin se ei kuitenkaan ole mikään velvoite. Kun katsotaan todellisia omistajia, velvoite ottaa käyttöön keskusrekisteriä löytyy neljänneestä rahanpesun vastaisesta direktiivistä, mutta sitä ei ole täytäntöönpantu kaikissa jäsenvaltioissa tähän päivään mennessä. Jäsenvaltioilla on kuitenkin vielä kolme kuukautta aikaa transponointiin. Kolmanneksi, kun puhutaan rahanpesun selvityskeskusten yhteistyöstä EU-tasolla, on eroja sen suhteen, minkälaisia, minkälaista rikoksista säädetään rangaistuksia. Usein tietojenvaihto takkua tässäkin suhteessa. Tietojen voidaan nimittäin kieltäytyä silloin, kun tietty rikkomus, joka liittyy tilanteeseen, josta tietoa pyydetään, ei ole kriminalisoitu siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkomus on tapahtunut. Hyvin usein tämä liittyy verokysymyksiin näistä haasteista huolimatta pitäisi huomioida, että tietyt säännökset neljännessä rahanpesuvastaisessa direktiivissä, joka otettiin käyttöön tämän vuoden kesäkuussa, tai on tarkoitus ottaa käyttöön tämän vuoden kesäkuussa, pyrkii parantamaan tilannetta. Erityisesti se keskittyy siihen, että parannettaisiin tilannetta rahanpesuselvistelykeskusten suhteen, että ne voivat kääntyä rahoituslaitosten puoleen tietojen pyytämiseksi. Siinä lisäksi määritellään myös se, että verorikosten määrittely jäsenvaltioissa ei saa haitata tietojen vaihtoa. Siinä otetaan myös esille se, että tieto täytyy välittää toiseen jäsenvaltioon, jos se on relevanttia tuolle kyseiselle jäsenvaltiolle. Tämän lisäksi meillä on oikeus käyttää kaikkia heidän hallinnassaan olevia valtuuksia saadakseen tietoa. Eli niin nähtäväksi jää, millä tavalla nämä säännökset sitten täytäntöön pannaan kunnolla jäsenvaltiotasolla. Kun katsotaan EU-yleispuitteistoa, ja päätän tähän, niin voidaan todeta, että komissio on esittänyt ehdotuksen direktiiviksi joulukuussa, jonka tavoitteena on parantaa harmonisointia EU-tasolla rahanpesussa. Eli nyt annan kollegalleni mahdollisuuden ottaa esille tämän komparatiivisen tutkimuksen tulokset. Hän kertoo teille yksityiskohtaisemman katsauksen näiden neljän rahapesuselvityslaitoksen valtuuksiin. Kiitoksia kovasti. Thank you. Um, it's a pleasure to be here to, to present this research. Niin, olen täällä esittelemässä tätä tutkimustulostani, niin vaikka jouduinkin yöllä lentämään erittäin hankalissa olosuhteissa. Yritän silti selvitä tästä tehtävästäni niin- ja kerron teille rahanpesu selvityskeskusten roolista ainakin kolmen ensimmäisen eurooppalaisen rahanpesuvastaisen direktiivin puitteissa. Ja tämä liittyy siis suoraan verorikoksiin. Ensinnäkin haluaisin aloittaa lyhyellä historiallisella katsauksella, että voisimme ymmärtää sitä roolia, niitä haasteita, jota rahoitustutkimus ja rahoitus, äh, rahapesun selvittelykeskuksilla on Euroopassa. Ne ovat ensimmäinen taho likaista rahaa vastaan ja siitä syystä haluamme tietysti ymmärtää niiden roolin ja mitkä haasteet niillä ovat esillä ja mi- missä yhteydessä ne toimivat ensimmäisestä direktiivistä vuonna 1991 tähän viimeiseen asti, joka ilmestyi kaksi vuotta sitten, se mitä likaisella rahalla tarkoitetaan on muuttunut voimakkaasti. Ensimmäisessä direktiivissä se tarkoitti huumerahoja. Ja nyt periaatteessa likainen raha liittyy kaiken tyyppiseen ra- laittomaan rahoitustoimintaan: huumausainerikoksista, terrorismin rahoitukseen, korruptioon, veronkiertoon, liittyvät rahat. Kaikki tämä on merkittävästi muuttunut, kun katsotaan sitä, mikä on Rahanpesun selvityskeskuksen rooli. Sillä, kuten kaikki tiedätte, rahanpesua voidaan luonnostella rikkomukseksi, joka riippuu aiemmasta toimesta, aiemmasta rikoksesta, jonka tuotto täytyy pestä. Alun perin rahanpesuselvityskeskukset suunniteltiin toimimaan huumausainerikoksissa tapahtuvaa rahanpesua vastaan, mutta nyt niitä esitetään tietokeskiönä, joka tarjoaa tietoa, jotta voitaisiin torjua rikoksia ja terrorismia yleisesti ottaen. Eli kaiken tyyppinen laiton rahavirta, se on suuri ero. Ja tästä näkökulmasta katsottuna äskettäinen veronkierron sisällyttäminen tähän on todella valtava muutos, sillä aiemmin 90-luvun alusta lähtien nimenomaisesti jätettiin se ulkopuolelle. Se merkitsee sitä, että meillä on myös tällainen selektiivinen toleranssi valkokoulusrikollisuutta kohtaan. Ensimmäinen osa siis liittyy siihen, että, eli että veronkierto ja veronrikokset ovat osa rahanpesua ja tällainen selektiivinen toleranssi on näin ollen lopetettu. Toinen tärkeä muutos ja selkeä muutos, kun puhutaan rahanpesuselvittelykeskuksista, on ollut se, että sisällytetään veronkierto, kun pyritään muokkaamaan rahanpesun selvittelyn logiikkaa. Tavallisestihan on seurattu tuota rahan laitonta kulkua, mutta veronkierrossa tilanne on hieman toinen, sillä rahan alkulähde voi olla laillinen, mutta se, millä tavalla sitä käyttää veron kiertämiseen, tekee siitä laitonta. Eli tässä ei enää tarkastella tuota lähdettä. Ja se on suuri ero, kun verrataan koko rahanpesu rakennetta. Täytyy keskittyä sekä alkuperään että rahan käytön tavoitteisiin. Ja tällainen eh, suuri muutos ei tietysti liittynyt pelkästään veronkiertoon, vaan se liittyy jo terrorismin rahoitukseen. Kysymys saattaa olla samasta rahasta, laittomasta, laillisesta lähteestä tulleesta rahasta, mutta jota sitten on käytetty lainvastaisesti. Haluaisin myös mainita tässä vain sen vaikutuksen, joka sillä on terrorismin rahoitukseen. Mehän kaikki tiedämme, että terrorismin rahoituksen sisällyttäminen on voimakkaasti vaikuttanut rahanpesun vastaiseen rakenteeseen. Kun katsotaan rahapesuselvityskeskuksia, niin ne toimivat aivan toisella tavalla. Ja yksi perustelu on tässä ollut se, että terrorismirahoituksen nimissä rahanpesun selvittelykeskukset ovat saaneet valtavat määrät uusia resursseja, uusia valtuuksia, rahoitusta ja niin poispäin. Näin ollen sillä on ollut valtava vipuvaikutus ylipäätään rahoitusrikosten torjumiseen. Ja tämä on ollut yksi peruste. Rikaisen rahan torjuminen terrorismin nimissä hyödyttää myös kaikkia muita ö, torjuntakeinoja laittoman rahan torjumiseksi. Ja terrorismin rahoituksessa pyritään näkemään metsäpuilta. Eli se on tässä prioriteettina ja sitä täytyy tarkastella siitä näkökulmasta. Minun mielestäni tärkeää on tässä huomioida se, että ei vertailla – sitä, miten tärkeitä eri talousrikokset ovat. Vain mainita tämä, eli katsoa missä määrin meillä on resurssimonopoli, joka sitten kohdistuu haitallisesti toiseen. Tämä on siis se ohjelma. Voimme nähdä myös sen, millä tavalla rahanpesuselvityökeskukset ovat kehittyneet. Pitkään niitä pidettiin rahanpesuvastaisena virastoina. Nyt ne taas ovat erikoistuneita multitaskäjiä, jotka keskittyvät kaikkeen verenkiertoon, sen rikollisuuteen, terrorismiin, ja se on selkeä ja merkittävä muutos. Ja sitten lopuosan äh, läpi halusin käydä näitä kolmea päätoimintoa läpi. Ensinnäkin tietojenkeruu, toiseksi sen analysointi, niin, että siitä tehdään tiedustelutietoa ja kolmanneksi sitten tämän tiedon jakaminen. Haluaisin käsitellä jokaisen osion erikseen. Ensinnäkin tietonkeruu. Kuten tiedätte, kaikki rahanpesuselvittelykeskusten päätoimialana ovat ne raportointiyksiköltä saadut rahoitusraportit. Ne ovat pankkeja ja rahoituslaitoksia pääosin. Ja hyvin pitkälti nämä transaktioraportit liittyvät niin sanottuihin epäilyttäviin transaktioraporteihin. Tämä on siis epäilyksiin pohjautuva malli. Kaikki, mitkä liittyvät rahanpesuun ja kaikki tällaiset epäilykset täytyy tiedottaa. Ne saattavat liittyä rahoituslaitokseen tai muihin toimijoihin. Ja kuten tässä on mainittu, yksiköt ovat lukuisat. Toisin sanoen Nämä yksiköt tarjoavat rahoituspalveluita ja rahoitusneuvontaa. Ne eivät tarjoa turvallisuuspalveluita. Niiden päätoiminta perustuu nimenomaan rahoitukseen, ei turvallisuuspuoleen. Eli se on niille tärkeää se, millä tavalla ne ymmärtävät tämän tehtävänsä liittyy nimenomaan tähän lähtökohtaan. Eli kenttätyöhömme liittyen nämä rahoituslaitoksen päätavoitteena on itsensä suojelu sääntelijältä eikä rikollisilta tai terroristeilta. Ne haluavat, että niitä pidetään tahoina, jotka suojelevat itseään rahoitussanktioilta ja niin poispäin. Ja tässä suhteessa meillä on tärkeä asia, kun katsotaan raportointia, puhutaan niin sanotusta tällaista puolustuksellisesta raportoinnista. Eli tarkoitus on raportoida transaktioista silloin, kun epäillään jotain, mutta samalla halutaan puolustaa omaa mainettaan tai rahoitusriskiä tai juridista riskiä. Ja tässä suhteessa tämä raportointi saattaa johtaa yliraportointiin, varsinkin yhdistyneessä kuningaskunnassa näin on ollut tutkimuksen mukaan asianlaita. Joka kerta kun epäillään, niin se halutaan raportoida, jotta vain turvattaisiin oma asema. Sillä on tietysti vaikutuksensa meidän työhömme, koska siinä luodaan enemmän turhaa tietoa kuin hyödyllistä tietoa, jonka avulla voidaan välttää veronkiertoa. Toinen mahdollisuus on se, että aliraportoidaan. Esimerkiksi Sveitsissä kerrotaan vain silloin, kun ei mitään muuta vaihtoehtoa enää ei ole jäljellä kuin raportointi. Eli joku tietty skandaali, vaikka Panama-paperit syntyy, silloin on pakko raportoida. Ja tämä koskee varsinkin verorekoksia käsittääkseni, koska hyvin pitkään rahoituslaitokset kompromissinomaisena totesivat, että haluamme torjua rahapesua, koska se liittyy laittomaan toimintaan, järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin rahoitukseen, ihmissalakuljettajiin, mutta Tavoitteena ei ollut se, että sisällytettäisiin tähän legitiimejä toimijoita, jotka toimivat esimerkiksi veronkierron parissa. Eli se, millä tavalla voidaan sitä raportointi hoitaa suhteessaan veronkiertoon, on haasteellista. Toinen osio koskee sitä, että raportointitoiminta epäilyjen ja kynnysarvojen välillä on hankalaa. Lähtökohtana on epäilys ja voidaan ehkä sanoa, että maasta toiseen siirryttäessä se, millä tavalla epäilyt määritellään, muuttuu voimakkaasti. On yksinkertainen epäilys, kohtuullinen epäilys ja niin poispäin. Ja se, millä tavalla tämä vaikuttaa raportointiin, vaihtelee maasta toiseen ja se nähdään aivan selkeästi näiden raporttien sisällä. Myös muutamissa muissa maissa on automaattinen raportointi, joka pohjautuu kynnysarvoihin – neljässä maassa käsittääkseni EU-ssa. Otan vaikka esimerkki. Kanada, EUn ulkopuolella on tällainen maa. Kaikki sähköiset rahasiirrot, jotka ovat korkeampia kuin 10 000 dollaria summaltaan, automaattisesti lähetetään rahanpesun selvittelykeskukseen. Eli 24 miljoonaa raporttia tuli viime vuonna. 100 000, jotka pohjautuvat epäilyyn ja loput automaattisiin rahasiirtoihin minkä verran tämä sitten tarjoaa lisäarvoa, kun pyritään torjumaan verenkiertoa, niin tätä mainostetaan, että se tarjoaisi lisäarvon verokierron ehkäisyssä, sillä varsinkin rahoituslaitosten täytyy raportoida kaikista eh, sähköisistä rahasiirroista yli 10 000 dollarin arvosta suoraan myös veron mm, viranomaisille. Eli veroviranomaisilla on tämä tieto käytettävissään. Now with regards to the second core function uh, of NEFIU, which is information... Ja sitten uh, tiedon analysointi rahanpesuselvityskeskuksessa. Kun tällainen automaattinen raportti saadaan, millä tavalla ne hoitavat työnsä, jotta tämä tieto voitaisiin sitten muuttaa spesifiksi tiedoksi tässä on erilaisia malleja. Aina käydään keskustelua siitä, millainen, tällainen, millainen malli pitäisi olla, pitäisikö se olla politiikkapohjainen, hallintopohjainen tai millainen. Tämä kysymys on tärkeä, mutta se kattaa myös paljon muita eroja. Myös rahanpesuselvittelykeskukset, jotka ovat saman mallin sisällä, ovat eriäväisiä. Ensimmäinen suuri ero koskee sitä, miten hyvin keskusrekisterit ja kansalliset tietokannat ovat käytettävissä. Tämä vaikuttaa vaihtelee voimakkaasti yhdestä rahanpesukeskuksesta toiseen. Ja näin öö, sitten myös kansainvälisessä yhteistyössä saattaa olla ongelmia. Toinen kohta koskee sitä, että puhutaan tällaisesta tietokantamallista ja analyyttisestä mallista ensimmäisessä tapauksessa periaatteessa tuota rahanpesuselvittelykeskusta voidaan pitää vain tietokantana, joka tarjoaa tietoa laivavalvontaviranomaiselle. Esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa useat toimijat saavat käyttöönsä suoraan rahanpesuselvittelykeskuksen tiedot ilman sen kummempia analyysejä. Ja Yhdysvalloissa tilanne on tällainen. Eli esimerkiksi poliisi voi tutkia näitä tietokantoja suoraan ilman tuo rahanpesuselvittelykeskuksen analyysiä. Analyyttisessa mallissa näin ei kuitenkaan ole asianlaita, vaan siinä ei koskaan tarjota suoraa pääsyä tietokantoihin, vaan lainvalvontaviranomaiset saavat vasta analyysin lopputuloksen, vasta tuon rahanpesun selvittelykeskuksen tekemän työn tuloksen. Se on suuri malli. Pitäisikö antaa pääsy kaikille kumppaneille, tieto, kaikille kumppaneille tietokantaan, poliisille, laivalla viranomaisille, muille vai onko rahanpesun selvittelykeskuksella itsellään oma tarve analysoida ensin tietonsa? Kolmas ydintoiminto, joka on tiedonjako, eli että välitetään tätä tietoa kumppinoille, jotta voidaan torjua tiettyä rikollistyyppiä. Ketkä ovat asiakkaina, ketkä ovat ne, jotka saavat tämän lopputuloksen. Tilanne vaihtelee voimakkaasti maasta toimeen. Esimerkiksi Sveitsissä ainoastaan syyttäjäviranomainen on asiakas, eli vaikka rahanpesuselvittelykeskusta sitä pidetään operatiivisena ö, lainsäädännön osana. Kanadassa tilanne on toisenlainen. Tiedustelupalvelut, poliisi, veroviranomaiset, kaikki muut ovat asiakkaina. Näin myös Ranskassa ja jossain määrin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kaksi mallia, mallia siis pelkästään syyttämis- tai oikeuden, oikeuslaitoksen tarpeisiin, vai voidaanko, voivatko kaikista käyttää. Toinen tärkeä osio koskee tätä ennakkotiedottamista ja jälkikäteistiedottamista. Esimerkiksi kun saadaan tällainen epäilys, se täytyy analysoida. Lähetetäänkö se välittömästi jo ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa kumppaneille vai odotellaanko ja katsotaan, että tuo kumppani tätä pyytää. Tämä on suuri ero. Esimerkiksi Kanadassa toimitaan tällä jälkimmäisellä tavalla jälkikäteisreagoinnilla. Tutkitaan tietokantoja sen mukaan, mitä kumppanit pyytävät. Eli jos kumppanit pyytävät tietoa tietyn tapaista rikoksesta, niin sitä etsitään, mutta mitään muuta ei löydetä, koska ennaltaehkäisevässä mielessä ei toimita. EU-jäsenvaltioiden välillä myöskin suuria eroja. Jos kukaan sidosryhmä ei pyydä verorikostietoja, niin mitään tietoja ei löydetäkään silloin, eikä mitään lähetetä tässä suhteessa. Eli ennaltaehkäisevän jälkikäteen toimivan välinen ero on todella tärkeä. Regards to uh, still dissemination, to the third code function, but international cooperation. Kansainvälinen yhteistyö seuraavaksi. Nopeasti, jotta voin päästä näistä esteistä eroon kaksi viestintäkanavaa. Yksi on kansainvälinen Egmont-ryhmään liittyvä. Egmont-ryhmä on kansainvälinen järjestö rahanpesun selvittelykeskuksille. 152 rahanpesun selvittelykeskusta on siinä jäsenenä ja sillä on oma tiedonvälitysfoorumi. Ja Euroopan tasolla sitten on FIU-net, joka on samankaltainen asia, mutta sillä on erilaiset ominaisuudet. Miksi halutaan tehdä yhteistyötä yhdessä? Periaatteessa tällainen epäilytön transaktioraportti voidaan saada aikaiseksi ja nähdä siinä, että siinä on kansainvälinen elementti. Silloin kysytään toiselta kumppanilta, että onko teillä mitään tietoa tästä. Tai sitten saadaan nimenomainen pyyntö laivautoviranomaisilta kansallisella tasolla ja todetaan, että meidän täytyy seurata tämän rahaliikkeitä ulkomailla. Egmont-ryhmän ja FIU-netin välinen ero on se, miten yksityiskohtaisia ne ovat. FIU on paljon yksityiskohtaisempi. Siellä voidaan tehdä monenvälistä yhteistyötä myöskin, ei pelkästään kahdenvälistä. Palaan tähän vielä, koska se on todella avainasemassa varsinkin kun katsotaan tätä eu rahapesun selvityslaitoksen tilannetta. Ja lopuksi sitten nämä esteet. Kansalliseen yhteistyöhön liittyvät perusongelmat koskevat ensinnäkin kykyä olla vastaamatta, tai kapasiteetin puutetta, kun puhutaan kansainvälisiin niin vaatimuksiin vastaamisesta, kansainvälisiin pyyntöihin vastaamisesta. Jotkut rahanpesuselvittelykeskukset saavat tietonsa suoraan raportointiyksiköiltä, Sanotaan vaikka, että Ranska pyytää tietoa yhdistyneeltä kuningaskunnalta. Tässä tapauksessa yhdistynyt kuningaskunta sanoo, että emme voi kysyä pankilta, onko sillä tietoa, koska emme ole saaneet mitään epäilyttävää ää, tietoa tässä samassa tapauksessa. Jos sama epäilyttävä transaktio löydy molemmista tietokannoista, ei voida pyytää tietoa toisen maan puitteissa mahdollisuus vastata on myöskin aivan erilainen riippuen rikoksen tyypistä. Voi olla kaksi läheistä rahanpesun selvityskeskusta, ne vaihtelevat tietoa paljon yhdestä aiheesta, esimerkiksi rahoista, mutta ei veronkierrosta. Eli rikoksen äh, tyyppi on myöskin määräävä tässä suhteessa. Kun katsotaan sitten itsestään tapahtuvaa tietojenjakoa EU-ssa, tämä nimenomaan tulee esille neljännessä rahanpesuvastaisessa direktiivissä. Siinä periaatteessa todetaan, että jos joku tietty maa saa tällaisen epäilyttävän transaktioraportin, joka liittyy toiseen maahan, niin ajatus oli se, että se lähettäisi automaattisesti toiseen maahan, mutta näin ei tällä hetkellä ole tilanne. Eli mitään tällaista spontaania, automaattista tiedonvälitystä suoraan toiseen maahan ei ole. Ja tämä on tietysti tärkeä asia, kun puhutaan veronkierrosta. Se on tärkeä osa tuota toimintaa. Ja viimeinen kohta koskee rahoitustiedon väärinkäyttöä, mahdollisuus saada käytössä tämä tieto ja palaamme tähän todellisten omistajien suhteen ja keskusrekisterit pankkitilin omistajien suhteen. Tässä on myös kysymys siitä, millä tavalla tällä, tähän liittyvää tietoa hyödynnetään. Jotkut maat sanovat, että esimerkiksi näitä tietoja ei voida hyödyntää verotilanteessa. Meillä on tiettyä tilanne, tietoa, mutta sitä ei voida käyttää tietyssä tarkoituksessa. Eli kysymys ei ole pelkästään tietojen saannista, vaan mitkä ehdot rajoittavat sitten tuon tiedon käyttöä, kun kysymys on veronkierrosta. Ja päätän tähän. Kiitos. Thank you very much for this uh, very uh, rich... Kiitoksia tästä erittäin rikkaasta tietopitoisesta esityksestä. Nyt uh, meidän viimeinen kysymyskierros ja voimme ihan varmasti tarttua niihin seikkoihin, jotka täällä esitettiin näissä kahdessa esityksessä. Nyt pyydän, että kumpikin yhteys esitteli Ja ensimmäisen taas kerran Jeppe Kufud. So, uh, thank you so much. Kiitoksia puheenjohtaja paljon kiitoksia näistä hyvin kattavista esityksistä. Äh, voisinko aloittaa tästä viimeisestä esityksestä, joka liittyy liittyy ja rahanpesun säilytykeskuksiin arp Tämä olikin melko kattavaa ja liittyi moniin kysymyksiin, jotka koskevat äh, tutkimusten. Olisi hienoa, jos voisitte hiukan enemmän kertoa kuitenkin seuraavasta. Te tunnistitte kolme äh, Ähm, RAP liittyvää mm, ongelmakenttää äh, suhteessa kansallisen viranomaisiin ja siihen, kuka finanssisektori ja pankkeja niin edespäin valvoo, kuka tätä voi tehdä, kuka ei. Tämä on hyvin tärkeä asia mielestäni, sillä me huomaamme, että monessa tapauksessa rahanpesuun suhteen tilanne on sellainen, että rikolliset tai veronkiertäjät käyttävät äh, finanssisektoria rahanpesuun ja meidän luomamme rahoitusjärjestelmä on tietyllä tavalla aivan niin helppo, tekee tällaisen helpoksi ihmisille, jotka näin haluavat toimia. Eli jos voisitte hiukan enemmän kertoa lisää, uskoakseni tässä tärkeintä rampesun selvittelykeskuksen luomisessa Euroopan unionin tasolla on se, voisiko tämä johtaa näiden hyvin monien kysymysten ja ristiriitojen kompetenssien toimivallan alalla selviämiseen rapeissa ja teidän tutkimuksessanne, onko teillä sellainen lähestymistapa, jonka olette tunnistaneet, joka Euroopan unionissa voisi toimia menestyksellä? Onko jotakin, mitä voisimme tehdä nimenomaisesti, jotta voisimme luoda todellisen Euroopan unionin ähm, rahanpesun selvittelykeskuksen, jolla myöskin olisi mahdollisuus tarkastella sitä, kuinka rikolliset käyttävät meidän finanssijärjestelmämme rahanpesuun. Tämä olisi tärkeää mielestäni. Ja sitten äh, tämän lisäksi katsaus jäsenmaihin ja tutkimus jäsenmaiden äh, vastauksista. Kun minä olen yhteisesittelijänä ja tulen Tanskasta, on hiukan noloa tietenkin se, että Tanskan viranomaiset eivät äh, kunnolla tee yhteistyötä. Haluaisin teiltä kysyä, mikä tähän on syynä, ei nyt vain Tanskan kohdalla, vaan yleisesti ottaen. Kuinka me voimme ratkaista tämän tehokkaammalla tavalla? Huomaan, että valiokunta on pyrkinyt moneen kertaan tätä jo selvittämään, mutta vaikuttaa siltä, että kun meillä ei ole käsitystä asiasta, se johtuu ehkäpä siitä, että puuttuu nyt ymmärrystä siitä, kuinka tärkeää tämä kaikki on. Haluaisin tietää, miksi Tanskan tapainen maa, mutta käytän nyt omaa maatani esimerkkinä, ei ajoissa toima, toimita tietoja tai ei ymmärrä tämän tärkeyttä. Voimmeko jotakin selventää nyt, jotta helpommin se, mistä on kyse? Kiitoksia. Luotamme sinun, Jeppe, että voit soittamaan muutaman puhelun Tanskan suuntaan. Nyt on vielä pari minuuttia vastausaikaa. Question. Kiitoksia kysymyksestänne. Ehkäpä Suoraan tähän Euroopan unionin rahanpesun selvittelykeskukseen liittyen, niin tämähän oli teidän kysymyksenne. Tietyllä tavalla meillä on jo sellainen, tai ainakin potentiaali on olemassa tässä RAP-verkostossa. Ja se voisi tietyllä tavalla olla Euroopan unionin rahanpesun selvittelykeskus. Ja sillä tässä esityksessä, kun mainitsin mm, RAP-verkostosta, kun siis tämän rahanpesun selvittelykeskusverkosto mainitsin. Meillä oli automaattista linkitystä, ähm, kun jossakin kansallisessa RAPssa jokin tieto tulee esiin, ähm, siihen kaikki muut pääsevät automaattisesti. Esimerkiksi Ranska voi tällaisen automaattisen filterin esittää liittyen veronkiertoon ja kaikki saavat tämän tiedon. Jos kaikki toimijat näin toimivat, he voivat yhdistää tietoja yhteen, ehkäpä sellaisiakin, mitä ei etukäteen ennakoitukaan. Tämä olisi kansainvälistä yhteistyötä ja tietyllä tavalla meidän pitäisi käyttää tätä potentiaalia todellakin näissä tapauksissa jakaa tietoja. Näin ei nyt lainkaan tapahdu vielä. Eräät jäsenmaat todellakin tukevat tätä, toiset taas ovat hyvin haluttomia tavallaan, äh, sillä RAP-verkosto nyt on Europolin alla ja heille tämä on ongelma, sillä he ovat hiukan äh, peloissaan, pelkäävät, että Euroopan unionin rahanpesun selvittelykeskus tietyllä tavalla poliisimaiseksi muuttuu. Tämä liittyy Europolin mandaattiin tällä hetkellä Europol ei ole sitä mieltä, että veronrikokset olisivat heidän toimivaltansa alaa. Talousrikokset kyllä sinänsä, mutta veronkierto ei. Ja tämän näkee, kun Panama-paperitapauksia tutkii. He kyllä käsittävät muita rikoksia. Ja ensimmäisen kerran, kun tällaista äh, ristiin matchaamista harjoittiin, se tapahtui itse asiassa maan tulokysymyksissä. Eli uskoakseni tällainen Euroopan unionin laajuinen rahanpesun selvittelykeskus tietyllä tavalla on tämän RAP-verkosto. Sitten puheenvuoron saa. No, jos saatte vielä puhua, niin hyvin lyhyesti vain. A question on Denmark. Um... Niin, Tanskan kysymykseen liittyen itse asiassa maaliskuun lopussa me kävimme jäsenmaiden panokset läpi Kroatia, Espanja ja Tanska huhtikuun puolen välin mennessä lupasivat nämä tiedot toimittaa. Nyt on hiukan myöhäistä, mutta jos te voisitte meitä auttaa siinä, että saisimme tämän osion Tanskalta, se olisi hienoa. Uh, uh, Loistavaa. Sitten toinen esittelijä, Peteri Jacek. Voisi muistuttaa puhujia siitä, että mitä lyhyempi kysymys, sitä pidempään vastauksen on varaa. Fabio, still... Kiitoksia. En voi nyt välttyä kiusaukselta esittää yleinen kommentti. Kollega, joka jo poistui, antoi ymmärtää, että EU on erittäin jäykkä keskusjohtoinen järjestelmä. Mutta mitä juuri kuulimme, osoittaa, että tilanne on täysin päinvastainen. Vaikuttaa siltä, että Eurooppa onkin hyvin löyhä järjestelmä, jossa on aivan määräämätön määrä joustavuutta ainakin jäsenvaltioiden kohdalla tällä alalla, josta nyt puhumme. Sitä, mitä kuulimme jäsenvaltioiden vastauksista, oli erittäin huolestuttavaa. Tämä kaikki vain vahvistaa sen, että yhteistyöhalukkuus on hyvin heppoisten jäsenvaltioiden puolella. Panavalikunnan työtä, kun ajatellaan tahtoa selkeästikin puuttuu. Eikä työtä suljeta kunnolla sitten, kun tietoa toimitetaan kysymysten pohjalta. Ja tärkeämpää on, että nyt on todentanut se, että jäsenvaltiolla on täysin erilaisia lähestymistapoja näiden kysymysten kohdalla, joista me puhumme. Tilanne on hyvin vaikea, minun nähdäkseni. Toivon mukaan pystymme suositustemme kautta sitä korjaamaan. Kysymys, joka koskee näitä FIU-yksiköitä ja niiden yhteistyötä kansallisten veroviranomaisten kanssa. Minun on sanottu, että yhteistyö on kaikkea muuta kuin optimaalista jäsenvaltion sisällä. Siis yhteistyö rahanpesun selvittelykeskusten ja muiden veroviranomaisten kanssa. Mitkä ovat pääasiallisia ongelmia ja kuinka niistä päästään yli? On olemassa jokin maa, joka voisi toimia hyvänä esimerkkinä muille? Kiitos. Wonderful, uh, three minutes. Hienoa. Kolme minuuttia aikaa vastata. Yes. Um... Haluaisin vastata kysymykseen, joka liittyy rahanpesun selvittelykeskusten ja verovaramaisten väliseen yhteistyöhön. Siihen tässä tutkimuksessa on pureuduttu. Me kuvasimme erilaisia yhteistyötapoja eri toimijoiden välillä. Ensinnäkin moninkertainen raportointi tuli esiin. Anthony siitä juuri puhui. Jotkut epäilyttävät maksutapahtumat, joista raportoidaan, eivät ole pelkästään sellaisia, joita rahanpesun selvityskeskus voivat käyttää hyväkseen, vaan myös, muuskin, muutkin viranomaiset voivat käyttää samaa tietoa hyväksi, kun ne tekevät tutkimuksia. Raportissa olemme pohjanneet työmme OECDn tekemään raporttiin, jossa analysoidaan eri yhteistyömalleja kansallisella tasolla rahanpesun selvittelykeskusten ja veromaisten välillä. Sitten saa mielenkiintoista osvittaa sen osalta, kuinka järjestelmiä voitaisiin parantaa. Yksi tapa olisi luoda selkeä laite selkeä yhteistyömalli viranomaisten välille. Ja toinen tapa olisi pistää viranomaisten yhdysmiehiä, jotka menisivät työhön rahanpesun selvittelykeskuksiin. Parhaita käytänteitä voitaisiin vaihtaa ja järjestää myöskin koulutusta rahanpesun selvittelykeskusten ja veroviranomaisten työntekijöille. On monia tapoja parantaa yhteistyötä. Ja se on hienolla tavalla kuvattu myöskin itse kertomuksessa, joten mm, kannattaa tutustua sen. En tiedä, oletko sinä Antoni lisätä tähän jotain. Yeah, it's, it's clearly a significant point. Tietystikin tämä oli merkittävä kysymys. Eri toimijoiden välinen yhteistyö. Aikataan samaa metaforaa ja sanot, että aiemmin oli Kiinan muuri verovenosten ja rahanpesun selvittelykeskustaminen, Nyt on pelkästään Berliinin muuri, joten jännitteitä on, jotka haettava tiedonvaihtoa. Tämä liittyy myös kerranpesun vastaiseen toimintaan ja se koskaan direktiivin. Aiemmin oli kyse järjestäytyneestä rikollisuudesta ja salakuljettamisesta. Mutta kun taistellaan likaista rahaa vastaan, se on edelleenkin olennainen osa rahanpesun selvittelykeskusten toimintaa. Veronvarausta on vaikea tehdä työtä lain valvontaviranomaisten kanssa koska ne ovat lähinnä hallinnollisia kysymyksiä, joita käsittelevät, joten kyse on kulttuuriin liittyvistä ongelmista, jotka haittaavat tiedonvaihtoa. Vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia on, mutta niitä ei aina hyödynnetä. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi listalla on edustaja Darius Rosatti kansanpuolueesta. Kiitoksen puheenjohtaja. Antakaa minunkin ilmaista kiitokseni ähm, puhujille heidän ponnistuksistaan ja mielenkiintoisesta yhteenvenosta tässä tutkimuksessa. Minun ensimmäinen reaktioni siihen, mitä sanoitte, on se, että hämmästyttävän vähän harmonisointia on tehty jäsenmaissa toiminnan, mallien, ähm, mandaattien ja äh, yhteistyöhalukkuuden suhteen ja tietyllä tavalla myöskin heidän ja veroviranomaisten välillä, kuten totesitte. Minun ensimmäinen kysymykseni on seuraava. Missä määrin tällaisessa tilanteessa on mahdollista Euroopan komissiolle tarkistaa rahanpesun vastaisen direktiivin toteutuminen? Missä määrin komissio voi olla varma, että jäsenmaat täyttävät tämän minimistandardivaatimuksen, mitä tulee epäilyttävien varainsiirtojen valvontaan, kun epäillään, että laittomia rahavirtoja voitaisiin ähm, löytää tällaisessa hyvin hajanaisessa hallinnollisessa verkostossa, jota nyt on olemassa eri jäsenmaissa, ja missä määrin me voimme olla varmoja siitä, että myöskin tässä talossa varmoja että ähm, rahanpesun vastaista direktiiviä toimeenpannaan todellisuudessa sellaisella tavalla, joka takaa äh, päämäärin toteutumisen, siis tämän direktiivin tarkoituksen. Seuraava kysymys on sitten tämä, kun meillä on näitä hyvin moninaisia mosaikkimaisia puitteistoja, olisi houkuteltavaa ajatella, että tietyissä maissa on yksinkertaisesti helpompaa harjoittaa petoksellisia varainsiirtoja tai veronkiertoa. Jos tämä on totta, jos tämä kumpuaa nyt Panama-papereiden tiedoista, että sillä eräät maathan tulevat näissä tilastoissa esiin toisia useammin, mitenpä sitten se, että me erottelisimme näiden laittomien varainsiirtojen määrän siis tunnistamalla verotulovajeen verrattuna kokonaisverotuloon ja että me sitten tästä tiedosta päättelisimme tilanteen muissakin maissa. Tässä voisi olla järkeä, sillä näinhän määritelmällisestikin meillä olisi eri määriä verotuloja, joita on menetetty eri maissa. Voitteko kommentoida? Kiitos. Uh, on the first question to uh, your comment Ensimmäisen kysymykseen, kun kommentoitte tätä harmonisoinnin puutetta ja sitä kuinka todeta, onko tätä toimeenpantu tai tehokkaasti toimeenpantu. nämä kaksi kysymystä liittyvät toisiinsa. Tässä on kaksi kysymystä tai kaksi asiaa ensinnäkin, noudataanko sääntöjä? Eli täyttävätkö rahanpesun selvittelykeskukset tämän ydintehtävänsä? Tämä liittyy tekniseen sääntöjen mukaisuuteen, saako tietoa kyllä, analysoiko sitä kyllä, mutta mitä tulee sitten tehokkuuteen, tämä on yhtä vanha taistelu kuin likaista rahaa vastaan käyty taistelu tietyissä maissa sanaraportteja epäilyttävistä varansiirroista. Esimerkiksi yhdistynyt kuningaskunta sanoi, että 400 000 tämän kaltaista raporttia saa vuosittain ja he ovat paljon, paljon tehokkaampi kuin joku maa, joka saa vain 2000. Mutta jotkut maat sanovat, että saavat vain 2000 ilmoitusta, mutta toimivat paljon eh, tehokkaammin kuin 80 prosenttia näistä ratkovat, eli laatu on hyvin korkea. Mutta periaatteessa tämähän perustuu vain lehdistötietoihin. Kun, tämä, kun jokin asia menee julkisuuteen, niin nämä keskukset päättävät sitä tutkia. Mutta peruskysymys aina on se, mitä voimme tehdä, jotta voisimme tehokkuuden arvioida. Eräät sanovat, että kyseessä on vastuuseen saattaminen, toiset taas sanovat, että kyseessä on selvittelyn taso, kun kyseessä on selvittelykeskus tässä on erilaisia tapoja arvioida asiaa ja tässä teknisen sääntöjen mukaisuuden lisäksi siis sen, että varmistetaan, että nämä keskukset työnsä tekevät. Meillä on vielä toinenkin tehtävä. Tämä on todellakin vaikeaa, kun meillä on veronkiertokysymyksiä, rahoituskysymyksiä. On todella, tämä on vaikea analysoida. Vaikea kysymys, aivan perusteltu sellainen. Kiitos. The other question was, uh, I think, uh, related... Toinen kysymys liittyi meteorologian. Jos joku haluaa vastata, niin ihan lyhyesti sitten. Yeah, it's related a bit. No, we... Nämä liittyvät toisiinsa kyllä. Me tulemme tarkastelemaan kaikkia jäsenmaita, mutta kuten ähm, kollega juuri totesi, tämä on rajattua. Me voimme tarkastella määriä, sitä kuinka paljon henkilöstöä on rahanpesun selvittelykeskuksessa, kuinka paljon sieltä on tullut mm, vastuuseen saattamistapauksia. tämä on monimutkaista. Nämä, se, että jokin luku tarkoittaa, että keskus on tehokas tai ei, on vaikeaa, mutta me vertailemme näitä keskuksia kyllä keskenään. Niin anteeksi, minun kysymykseni on hiukan erilainen. Kun tässä arvioitiin sitä, kuinka paljon tuloja ovat hallitukset menettäneet, mutta kaikki hallitukset tai maat eivät ole näitä arvioita raportoineet. Näiden otosmaiden arviot, voiko niitä, niistä laskennallisesti laajentaa arvion kaikkiin maihin, jos nyt oletetaan, että samoja menetyksiä on koitunut kaikkialla. Ottaen huomioon, että nämä rakenteet ovat hyvin moninaisia ja erilaisia, niin tällainen arviointi on ainakin vähintäänkin kyseenalainen. Uh, Koska tämän alueita te ette tutkineet, joten ehdottaisin, että tästä järjestetään erillinen keskustelu tutkijoiden kanssa, jotka olette tässä ensimmäisessä paneelissa. Nyt Ramon Aton SND-ryhmästä. Eh, please. Roismanaksi. lugar, también agradecerles su, sus intervenciones y hacerles tres preguntas. Kiitän näistä puheenvuoroista. Minulla on kolme kysymystä. Ensinnäkin asia, johon kollegat viittasivat. Edustaja Rosati ja Alden edustaja ovat todenneet, että maidemme välillä on paljon eroja EU:ssa. ssa ja että on helppo käydä kauppaa rahoitusalalla. Ja vaikuttaa siltä, että se mikä Euroopan komissiosta puuttuu, on yksikkö, joka valvoisi kaikkia kansallista veropolitiikkaa. Ehkäpä tämä kysymys on sellainen, että voi vastata. Tämähän tietysti voisi olla suositus meidän valiokuntamme puolelta, jos pyydämme niitä perustamaan erityisyksikön, joka voi paremmin edesauttaa tietojen vaihtoa lainsäädännöstä, lainsäädännöstä, joka on niin kovasti poikkeaa toisistaan verotusalalla. Ja toinen kysymys, jos rahanpesun selvityskeskuksilla on edessään vaikka veroparatiisi tai joku lumehallinto, tai joku ei halua tehdä yhteistyötä niin ne no, ovat niin, eli toisin sanoen, jos tutkitaan tällaista likaista rahaa rahanpesun selvityskeskuksen toimesta, saako se yhteistyöhalukkaamman vastaanoton näissä niin sanotuissa hämärissä rahoituskohteissa? 20 prosenttia veroparatiisien ympärillä leijuvasta rahasta tulee rikoksista, vaan 20 prosenttia on veronkiertoa. Pitääkö se paikkaansa, että se ei liity rikollisuuteen lainkaan? Onko tämä oikea luku? Kiitoksia. Kiitoksia tästä kysymyksestä näistä kommenteista. Ensinnäkin Rahoituselvityskeskuksen yhteistyö tällaisen epämääräisen veroparatiisimaan kanssa. Tässä on kaksi tilannetta. Ensimmäinen niistä liittyy Panama-papereihin ja ongelmaan tunnistaa tämä todellinen omistaja. Ja meillä on vaikeuksia tunnistaa tuo rahavirta tai ainakaan yhdistää se tuohon rahoitustransaktioon. Eli pääongelma on tämä. Esimerkiksi Kanadassa taas laivanantoviranomaisilla on suuria ongelmia löytää kanadalaisten yritysten toiminta, jotka ovat ulkomaisen omistajuuden alaisia. Ja toinen asia, joka liittyy tämänkaltaiseen maakysymykseen, on se, millä tavalla voidaan hyödyntää tätä tietoa. Tiedontaa välitetään, mutta kai aina sitä ei voida käyttää verokysymyksissä. Heillä on siis tieto, mutta sitä ei saa käyttää. Tässä on selkeä ongelma. Toiseksi, kun mainitsitte sen, mikä koskee näitä lukuja, 80 prosenttia rikollisuuteen liittyvää ja 20 prosenttia niin sanottua laillista rahaa, niin minä en tiedä tästä sen tarkemmin, mutta Gabriel Zuckman sen sijaan tietää, hän on käsitellyt veroparatiiseja tämän uuden metodologian pohjalta. Hän pääsi tämän samaan lopputulokseen 80 prosenttia laitonta rahaa ja 20 ei. Eli hänen tietonsa pohjalta tämä olisi näin. Salona, Okay. Yes. Herra Atonno, teidän mikrofonin on vieläkin päällä. No niin. Halusin vain sanoa, että ne, jotka ovat tiedotan tasasta meille Euroopan parlamentissa, olen jo ottanut yhteyttä Espanjan hallituksen sanoakseen, että sen tulisi lähettää tiedot välittömästi. Uh, initiative. Kiitoksia tästä aloitteesta. Bernd Lykö sitten ECR-ryhmästä. Vielen Dank, ich sprich ähm, auf Deutsch. Aion puhua saksaa. Ensimmäinen kysymykseni on rouva Schererin suuntaan. Mikäli ymmärsin oikein, alustavassa puheenvuorossa te sanoitte, että aiotte vielä myöhemmin palata siihen, millä tavalla jäsenvaltiot voivat jatkossa lähettää lisätietoa. Ehkä en huomannut tai ehkä te ette maininnut sitä, miten se on mahdollista. Kenties voitte vielä vastata tähän. Ja kun jäsenvaltiolle annetaan vielä tilaisuus antaa lisätietoa, minua kiinnostaisi, Onko jäsenvaltiossa nähtävissä kehitystä, parannusta joko yhteistyössä rahanpesun selvityskeskusten ja veroviranomaisten kanssa tai sitten rajat ylittävässä rahanpesun selvityskeskusten yhteistyössä saksalaisena 160 pessimistiltä. Aiemmin oli Kiinan muuri ja nyt sanotaan, että on pelkkä Berliin muuri. Tämä kuulosti hyvin pessimistiltä. Minun kokemus on se, että minun kokemus on, että Kiinan muurin yli pääsee helpommin kuin mitä perin muurin yli pääsi. Ja yksi tieto, joka olisi meille keskeisen tärkeä, on se, missä suhteessa jäsenvaltiossa on tapahtunut edistystä, missä suhteessa poljetaan paikallaan ja missä kohtaa on vielä esteitä ja ongelmia. Te esittelitte asian hienolla tavalla. Te kuulosti hyvin kauniilta. Ja tästä tuli jonkinlainen kaavio. Puhuitte korrelaatiosta eri ilmiöiden välillä, joiden suhteen on vielä toimimisen varaa tarvetta. Mikä niissä valtioviranomaisista kysyttäisiin, mikä ilmiöistä on kaikkein suurin ongelma – olisi, tämä olisi mielenkiintoista. Kaikki ongelmia ei voida ratkaista, mutta jonkinlaisen tärkeysjärjestykseen voitaisiin laittaa ongelmat niin, että voisimme keskittyä niihin asioihin, jotka tällä hetkellä nähdään kaikkein merkittävimpinä ongelmina. Minä on sellainen mielikuva, että tässä on melkein jo ehdokassa näiden rahanpesun selvityskeskusten resurssi puoli saattaa olla kaikkein suurin ongelma silloin kun on kyse näistä epäilyttävistä maksutapahtumista, joista raportoidaan FIU-yksityille ja sitten pitää tämän yksikön tehdä tässä järkevää yhteistyötä veronmaisten kanssa. Onko kapasiteetti jäsenvaltiossa riittävää näissä elimissä? Toiseksi, onko olemassa jotakin menettelyitä, joiden kautta voidaan saada lisää tietoa, koska tietohan on olemassa kuinka tämä tieto saataisiin paremmin koottua yhteen. Minä kiinnostaisin tässä en kysynyt tätä niinkään teiltä henkilökohtaisesti, vaan minä pohdin tässä, mihinkä me voisimme jatkossa pureutua tai tarttua, jotta tietoa saataisiin ja, ja miten, mitä ne saavat vastauksiinkin. Voitaisiinko kuvitella, että ei pelkästään saataisi käyttöön tässä primitiivisiä indikaattoreita esimerkiksi, kun on kyse yli 10 000 maksutapahtumista, vaan syvällisempää tietoa silloin, kun on kyse transaktioista, ei pelkästään niiden volyymeista, vaan myöskin vastaanottajista, käyttötarkoituksista, mistä tahansa, niin että jotenkin voitaisiin tietokoneen avulla etsiä tietoa esimerkiksi ensimmäisen kolmen kirjaimen avulla voisi hakea tietoa ja tietoa sitten myöskin suorattaa näistä maksutapahtumista, jotka kerätään näistä maksutapahtumista. Sitten lopuksi vielä kysymys. Minuutilla. Herra Lykke, nyt on enää yksi minuutti vastausaikaa. No sitten en kysy enempää. Uh, yes. so just to... Palatakseni siihen, missä määrin jäsenvaltiot pystyvät toimittamaan lisätietoa. Tämä liittyy tähän kyselykaavakkeeseen, ei niinkään näihin rahanpesun selvittelykeskuksiin. No, kyllä minä sen tiedän. Mm, what... Mitä me sitten tulemme tekemään? Sitten kun tämä maakohtainen taulukko on valmiina, sellainen, jonka teille näytin, ja sitten kun ne kaikki on hiottu loppuun, me toimitamme nämä kaavakkeet jäsenvaltiolle, jotta ne voivat sitten kommentoida ja toimittaa meille lisätietoa. Lisäksi uskon, että se, että kaikki vastaukset ovat saatavilla, nähtävillä panavaliokunnan verkkosivulla, sieltä saavat nähdä, mitä tietoa muut jäsenvaltiot ovat tarjonneet. Nyt enää äh, voidaan tarkastella, mitkä ovat parhaat tiedot, joita voidaan toimittaa. Mitä tulee FIUn, FIUiden toimintaan ja komission liikkeelle laskemaan tai käyttöön ottamaan tarkasteluun? Komissiohan tarkastelee sitä, kuinka rahanpesun selvittelykeskukset näkevät tilanteen, mitä estettä ne näkevät. Ja pohjalla on se ja kaveke, joka lähetettiin rahanpesun selvittelykeskuksille. Tämän tutkimuksen kautta saadaan hyvä kuva siitä, mm, miten rahanpesun selvittelykeskus tekevät yhteistyön muiden kanssa, miten hyvin se sujuu. Valitettavasti aika loppui, joten enempää tietoa ei tässä voida, vaiheessa voida toimittaa. ALDE-ryhmä ei ole ilmoittanut puhujaa Jaczekin lisäksi, joka jo puhui. Onko täällä joku Aldesta paikka, joka haluaisi puheenvuoron? Okay, then... Ilmeisestikään ei, joten seuraava puhuja listalla tulee kueryhmästä. Tässä tapauksessa se olen minä itse, joten voitte sitten nuijia minut, mikäli puhun yliaikaa. First question... Ensimmäinen kysymykseni te... No, tohtori Michel mainitsi, että tässä tutkimuksessa, että esimerkiksi Sveitsi ei kertomuksessa mitään epäilyksiä sitä, eikä voida lisätietoja pyytää. Me olemme nähneet lukuhuoneessa tämän, en nyt mene yksityiskohtiin, mutta tiedämme, että on tiettyjä ammattiryhmiä, oikeudellisia ammattiryhmiä, jotka on raportoitu jäsenmaasta melkoisen vähän, mitä tulee epäilyttömiin varainsiirtoihin. Huomasitteko, että jotakin vääristymiä olisi sen suhteen, että Jotkin tietyt ammattiryhmät esimerkiksi olisivat vähäisesti edustettuna näissä epäilyksissä. Ja kuinka tämä on mahdollisesti vaikuttanut tutkimukseen? Toiseksi minulla on hyvin yksinkertainen kysymys ollut, jonka esitin neuvostolle ja komissiolle siitä, kuinka paljon pankkitilejä Euroopassa on jäädytetty epäilyttävien varainsiirtojen vuoksi, jotka liittyisivät terrorismitoimien rahoitukseen, sain brittipankilta tiedon, että melko paljon raportteja tällaisesta on tullut. Ja komissio kertoi minulle, että me emme ole mikään oikeudenkäyttöviranomainen, joten rahanpesun selvittelykeskuksesta pitää kysyä tätä tietoa. Me käännyimme britti RAPn puoleen ja he sanovat, että tämä on jotakin, mitä he eivät voi kertoa, että jonkun ministeriön pitäisi, en muista minkä tämä tieto antaa. Oletteko te tulleet tämän kaltaiseen tilanteeseen, tämän kaltaisia ongelmia terrorismin vastaisen toiminnan yhteydessä kohdanneet? Question. Ne tulee ensimmäiseen kysymykseen niin näihin oikeuden alan ammatteihin luonnollisesti. Tämä on ollut ongelmallista pitkän aikaa Euroopan unionissa. Havaitsemme, että on erilaisia käytäntöjä raportoinnin suhteen. Näitä ilmoituksia on tehty erittäin vähän. Ja kyseessä on defensiivistä raportointia, e- eli aliraportointia. Usein raportoidaan vain, kun mitään muuta mahdollisuutta ei enää ole, kun media ovat saaneet tietoja asiasta tai kun poliisi on asiakkaan mm, ottanut käsittelyyn. Eli kun, kun he tietävät, että asiakas on joutunut tai joutumassa syytön, syytetyksi. Eli he pyrkivät vain oman selustansa turvaamaan. He eivät vieläkään jotenkaan näe itseään rahanpesun vastaisen toiminnan osasena. Sitten kysymys siinä, että kuinka paljon terrorismirahoituksen vuoksi pankkitilejä on suljettu. Olette oikeassa, mitään nimenomaista tutkimusta ei ole tehty maa maalta, että tietäisimme kuinka paljon näitä pankkitilejä on jäädytetty. Tiedämme kuinka paljon ihmisiä on ollut epäilyksen alla, mutta se, että kuinka paljon tilejä olisi jäädytetty, mitään lukuja meillä ei tästä ole. Voin mainita, että tässä on pankeillekin hyvin suuri kysymys tunnistamisen suhteen on tiettyjä merkkejä, joiden perusteella voidaan tunnistaa, että jokin henkilö on toiminut hyvissä tai pahassa tarkoituksissa ja mahdollisesti päätyy mustalle listalle. On pyrkimyksiä tunnistaa se, onko näihin mustiin listoihin liittynyt jotakin tiettyjä asiakkaita. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Rouva Eva Jori vihreistä on seuraavana. Mikäli hän on paikalla, luulen, että hänen puolestaan puhuu Sven. And... Kiitoksia. Evan piti ehtiä Pariisin junaan, joten siitä syystä minä taas täällä. Kiitoksia kovasti näistä mielenkiintoisista esityksistä ja ensinnäkin haluaisin tietää, että nämä vastaukset ja jäsenvaltiot eivät antaneet. Aiotteko lähettää uusia kysymyksiä? Onko se osa teidän työtänne? Jos ei, minusta näin pitäisi tehdä jotta saisimme teiltä selvän tiedon sen suhteen, mihin ei ole vastattu, mutta mihin muut jäsenvaltiot ovat ja vastanneet niin, että voitaisiin painostaa uusin kirjeen. Toiseksi, kun kysymys on tietojenvaihdosta rahapesun selvittelykeskusten välillä, oletteko sitä mieltä, että rahanpesuselvittelykeskukset ovat menneet pidemmälle – kuin mitä juridisesti on ajateltu, kun eivät ole halunneet tehdä yhteistyötä. Onko tässä äh, rikottu lainsäädäntöä tai ainakin harjoitettu huonoa hallinnointia? Ja sitten selvitetään näitä eri määritelmiä sen suhteen, onko verorikos, äh, veropetos, onko se rikos ja onko se lähtökohtana rahanpesulle. Saamme myös nähdä, että silloin kun kysymys on verorikoksen suuruudesta, myös yhteistyöhalukkuutta puuttuu. Voisitteko antaa meille lukuja sen suhteen, milloin verorikokset ovat jäsenvaltion mukaan rikos? Mitkä ovat nämä kynnysarvot? Esimerkiksi Luxemburgissa 200 000 euroa. Ja useimmissa tapauksissa on vaikea todistaa, että rikos on tämä suuruinen ja siitä syystä juridista yhteistyötä ei Luxemburgilta saa. Ja lopuksi rahanpesupuolelta, kun kysymys on näistä epäilyttävistä transaktioista ja niistä raportoinnista, oletteko sitä mieltä, että tai näettekö mitä logiikkaa siinä, että jos luodaan tällaisia offshore-yrityksiä, niin että se jos sinänsä olisi epäilyttävää, sen tulisi johtaa tällaiseen epäilysraporttiin. Kiitoksia. Kiitos. Niin, ensinnäkin kun puhutaan kansainvälisen yhteistyön torjumisesta, eh, tämä on juridinen kysymys, koska kansallisella tasolla täytyy vaihtaa tietoa kansallisen eh, kumppanin kanssa, mutta kansainvälisellä ei. Mutta tässä ei ole kyseessä velvoite, koska kyse on tiedustelussa tämä ei ole ikään kuin oikeuslaitoksen välinen sopimus. Eli tästä näkökulmasta katsottuna se ei voi olla laitonta, koska on olemassa mahdollisuus vastata kyllä tai ei, ainakin kansainvälisellä tasolla. Väärinkäytöksiä kuitenkin on, ja saimme nähdä niitä tämän tutkimuksen aikana. Siis Euroopassa myös vai? Kyllä, myös Euroopassa. Ja Tietysti voi olla jotain poikkeuksia, että sanotaan, että ei haluta tehdä yhteistyötä, mm, on kyse sarkaluontoinen tieto tai niin poispäin. Mutta hyvin usein tämänkaltaisia menettelyitä käytetään hyväksi, jotta vältetäisiin yhteistyö. Ja hyvin usein kyseessä on myöskin väärinkäytös. Hyvin usein voidaan myös vastata ja sanoa, että ei, että me tiedä. Ja siihen päättyy tämä tietojenvaihto. No sitten offshore-yritykset. Niiden suhteen laki erottelee riskin ja epäilyn esimerkiksi korkean riskin. Eli kysymys on siitä, että rahaa on pesty paljon. Esimerkiksi pankki valvoo enemmän. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että ne ovat sinänsä epäilyttäviä. Eli se on riskialtista, liittyy riskin lisävalvontaan, mutta ei sinänsä epäilyihin. all questions satisfactorily answered? Okay. Onko tämä muuta kysyttävää vielä? So your first... Taatko vastata? Uh, regarding... Vastauksena tähän ensimmäiseen kysymykseen. Sitten kun kaikki nuo tiedot, jotka näitte tuolla taulukossa on valmiina, me lähdetään takaisin jäsenvaltiolle ja pyydetään niiltä lisätietoa. Haluavatko ne lisätä siihen jotain? Ja jos lisäkysymyksiä syntyy, niin ne voivat niitä esittää ja me vastaamme niihin sitten samanaikaisesti. Uh, Sihteeristö muistuttaa jälleen kerran, että tiedot olisi hyvä saada ja voitte olettaa kirjallis- odottaa kirjallisia lisäkysymyksiä myös meidän puoleltamme. David Corbyn seuraavaksi FTD-ryhmästä. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Rikosullin vastustaminen on hyödyllistä, mutta jos me oikeusvaltioperiaatteessa pitäydymme, on se, että ihmisten äh, syyttömyysperiaate ja tietosuoja ovat vielä vahvempia. Briteissä ihminen on viaton, kunnes toisin todistetaan täällä Bonapartemaisessa eurooppalaisessa järjestelmässä on päinvastoin, ja britit eivät tätä voi ymmärtää. Ihmisten yksityisyyssuoja erityisesti talouden suhteen, ähm, sen höllentäminen aiheuttaa huonoja seurauksia, kuten sitä, että yritykset karkaavat äh, ystävällisempiin ähm, oikeudenkäyttöalueisiin. me voisimme välttää tätä tekemällä toiminnastamme ystävällisempää. Jos esimerkiksi osinkovero, joka oli 15 prosenttia määritelty Euroopan unionissa, jos me emme sitä muuta, niin veronmaksajat eivät saa takaisin sitä, minkä ansaitsevat Eikö nyt olisi niin, että veronmaksajien hyödyttely olisi, houkuttelu olisi hyödyllisempää kuin tällainen monimutkainen raportointi ja aina käytetään terrorismia syynä näissä asioissa, mutta tämähän on orvelilainen maailma. Hirvettävän hyvä teko työntää nenänsä muiden ihmisten asioihin. Thank you for your comments. Um... Kiitoksia kommenteistanne. Yksityisyyskysymys on hyvin pitkä kysymys rahanpesualalla. Sitä käsiteltiin jo aikaisemminkin rahoituslaitosten yhteydessä. Yksityisyys liittyy pankkisektoriin. Tätä argumenttia on käytetty eh, siinä aikaisemmin, ettei rahanpesuun vastaisen toimintaan joutu osallistumaan, kun vedottiin pankkisalaisuuteen asiakkaisiin päin. Äh, mitä tulee 1999 sääntöihin. Tässä tapahtui siirtymä tietenkin. Ähm, asiakkaan luottamuksellisuussäännöt ovat yhä voimassa. Mutta niitä voidaan höllentää, kun on perusteltu epäilys. Ymmärrän kyllä tämän yksityisyyssuoja huolen, mutta luonnollisesti se liittyy rahanpesutoimien toimeenpanoon. Tuolloin todettiin, että yksityisyyttä tulee taata, mutta jos on perustellusti epäilyksiä eh, rahanpesusta tai terrorismin rahoittamisesta, sitä voidaan eh, höllentää. Ymmärrän tämän huolen, mutta tämä on kysymys, joka liittyy eh, yksityisyyden ja huolien ähm, suhteesta. Demokraattinen oikeus on nauttia rahoista, joita on kovalla työllä ansainnut. On hyvin helppo byrokraateille jäädyttää ihmisten varoja, aiheuttaa taloudellisia ongelmia. Kuten minä aikaisemminkin sanoin, tällainen bonapartemainen oikeus täällä Euroopassa tarkoittaa sitä, että ihmisen täytyy todistaa olevansa viaton, kun taas Briteissä ihminen on viaton lähtökohtaisesti, kunnes toisin todistetaan. Meidän äh, silmissään teidän järjestelmä on aivan epädemokraattinen, hirveä toiminta, missä ihmisten varoja kaapataan. Tämähän on yksilön vapauden nimissä on nyt kyllä syytä Euroopan unionista erota. Maybe just a, a small comment because there are two issues. There is Ehkäpä pari asiaa tähän liittyy. Ensinnäkin mustiin listiin, listoihin ja varojen jäädyttämiseen liittyvä kysymys ja sitten myöskin tämä yksityisyyden suoja. Tältä pohjalta mehän palaamme samaan keskusteluun ja äm, siihen, jota täällä Panaman papereiden yhteydessä valiokunnassa on käsitelty. Panaman papereissa kysymys on siitä, että me voimme seurata rahavirtoja, mutta emme niinkään näitä ää, äh, ähm, harmaita varoja. Ja sitten jos me menemme pankkisektorille tai yksityissektorille, me emme pystykään niitä seuraamaan. Tässä on ongelmallinen menettely liittyvä tilanne, jos ei ole mahdollisuus mennä pidemmälle eikä voida jäädyttää varoja, niin emme voi taistella rikollisuutta vastaan. No, luovutaan sitä vapaudesta vai? Uh, no, selvä. Pyyhä olisi muistuttaa kaikkia siitä, että jotta voi puolustaa raskaan työn raatajia, niin täytyy varmistaa, että muutkin maksavat veronsa. Panamaan paperit osoittivat, että esimerkiksi lapsiprostituutio, liikat ja muut piilottivat rahojaan. Emmekä halua, että tällainen rehottaa, emmehän. puhuja voisi olla INFn Ranskan jäsen, mutta Bonavarten kannalta, mutta ehkä täällähän ei täällä ollakaan, joten siirrymme kansanpuolen puhujan. He eivät ole ilmoittaneet meille edes kuka halusi puheenvuoron. Onko täällä joku kansanpuolesta vielä paikalla, joka halusi puhua? Ilmeisestikään ei, joten näin ollen voimme iloisin mielin nyt päättää kokouksen. Ennen kuin kokous päättyy, haluan antaa lyhyen loppupuheenvuoron vielä kummallakin esittelee, mikä näin haluavat. Jep. Onko sinulla mitään johtopäätöksiä tästä kokouksesta? Ihan lyhyesti vain, koska uskon, että jälleen kerran mielenkiintoista oli saada jatkotietoja jäsenvaltiolta. Meidän täytyy yhteistyön avulla saada tätä tietoa ja se täytyy pohtia sitä, kuinka puututaan raportoinnissa oleviin aukkoihin myöhemmässä valiokunnan kokouksessa. Tämä yksi viesti tästä kokouksesta. Tässä saimme hyvin paljon ajattelemisen aihetta, kun pohdimme tulevia suosituksia. Tulemme ihan taas käyttämään tätä tietoa hyväksemme. Kiitos paljon. Peter. Peter, ole hyvä. Fabio, well... Kiitos Fabio. Haluaisin kiittää kollegoita näistä esityksistä. Esitin joitakin yleishuomioita jo, jotka liittyvät jäsenvaltiossa valitsevaan tilanteeseen, joten kuten muutkin kollegat, katsovat. Uskon, että tulemme paneutumaan mietinnön yhteydessä ja suositusten yhteydessä tänäänkin saatuihin tietoihin. Nyt sitten lopu kaneetti. Ensi viikolla meillä on seuraavan valiokunnan kokouksemme toinen toukokuuta kello 15. Silloin sitten vielä kolme tutkimusta. Niistä saamme lisää ajattelun aihetta. Kaksi niistä keskittyy erityisestikin roolin joka vastuuseen, joka on välittäjillä, pankeilla, rahoituslaitoksilla ja lakimiehillä lisäksi Euroopan unionin meren takaiset maat ja alueet, jotka, joilla on linkki jäsenvaltioihin Tanskaan, Ranskaan ja yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Haluaisin kiittää kaikkia osallistujia tästä kokouksesta ja myöskin erityisesti tutkijoidemme panoksesta kiittäisin. Toiseksi Kiitän poliittisten ryhmien henkilöskuntaa, jotka ovat täällä niin pitkään ja hartaasti paikalla. Ja kiitoksia myöskin parlamentin jäsenille ja sihteeristölle ja hyvin paljon myöskin tulkeille kiitoksia. Koska muuta asiat ei ole mitään sanottavaa, joten kokous päättyy tähän.